voimmekin nyt aloittaa pidemmittä puheita. Toivotan, toivon, että meillä on hyvä työpäivä. Hyvä komission ja siellä olkaa hyvä. Thank you, President. Um, as I... Kiitos puheenjohtaja. Kuten kerroin teille kaikille aluksi ja muissa kokouksissa, minä haluan tehdä yhteistyötä läheisesti parlamentin kanssa, erityisesti tämän valiokunnan kanssa innovaatiotutkimusalalla. Olen erittäin iloinen, että pääsin tänään keskustelemaan teidän kanssaan seitsemännen puiten ohjelman väliarvioinnista sekä innovaatiorahoituksesta. Haluaisin myös keskustella teidän kanssamme hiljattain julkaisusta vihreästä kirjasta. Olen antanut täyden tukeni seitsemännen puiten ohjelman väliarvioinnille. Tämä on erittäin tärkeää, jotta saadaan aikaiseksi arviointi puiteohjelman toiminnasta ja voidaan määritellä ongelmia ja saada aikaan ratkaisuja. Tähän työn teki kymmenen asiantuntijaa Rolf Rennebergin johdolla ja kaikkien teidän pitäisi tietää erittäin hyvin eilisen jälkeen, erittäin kiinnostavan keskustelun jälkeen tämän, että arviointiraportissa on saatu aikaan suosituksia, kymmenen suositusta, ja monia ideoita tuleville ohjelmille. Se, mitä saatiin palautteena jäsenvaltiota, oli erittäin myönteistä yleisesti. Tämä väliarviointi on otettu hyvin vastaan ja me tiedämme, mistä, missä nyt olemme ja miten etenemme tästä eteenpäin. Kymmenen suositusta, niitä seurataan tarkasti ja tähän liittyy asiantuntijaryhmän arviot – tulevista rahoitusohjelmista esimerkiksi. Siinä painotetaan, että tulevaisuudessa pitää Eurooppa, saada aikaan Eurooppa 2020 strategiaa täytäntöön pantua ja eh, laivalippuhankkeet myöskin. Komissiolla, komissio on ilmoittanut ne rajoitteet, joita sillä on, ja se tarvitsee yhdessä, sen tarvitsee tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Kaikilta toimielintä tarvitaan tukea, jotta voidaan yksinkertaistaa tulevaa rahoitusta tutkimukselle ja innovaatiolle. Esimerkki siitä, missä komissio ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä, on se, että saadaan naistutkijat, niiden asemaa edistettyä e- Euroopan unionissa. Komission ehdottaa y- yksityis- tai yksinkertaistamista toimenpiteitä. Haluaisin viitata erittäin tärkeään asiaan, joka otettiin esille asiantuntija-arviossa, ja se on alhainen osallistuminen monissa jäsenvaltioissa. Tämä liittyy tieteellisen huippuosaamiseen. Tietysti on aina maita, jotka pääsevät ylätasolle ja joitakin jäsenmaita, jotka jäävät alatasolle. Jos on vähän, jos saadaan vähän tuloksia, niin komissio haluaa puuttua asiaan. Ja komissio haluaa ensinnäkin olla kuunteluoppilaana, erityisesti tässä vihreän kirjan kuulemisissa. Tämä aloit- auttaa strategisessa puiteohjelmassa ja pyrimme saamaan parempia synergioita rakennerahastoiden toimintaan. Tämä me myös järjestämme foorumeita eri tasoilla, jotta voimme paremmin ymmärtää asioita ja esteitä. Nämä liittyvät operationaalisiin aspekteihin sekä rakenne, rakenteisiin eri maissa. Pyritään tunnistamaan ja käyttämään hyviä käytäntöjä tässä, tällä alalla. Kaikkien maiden ja kaikkien alojen pitää tuntea olevansa mukana työssä ja jos on eri, erityisiä esteitä, niin niihin pitää puuttua. Tässä pyritään saamaan, ta, saavuttamaan Eurooppa 22 strategian tavoitteet ja me haluamme vain parasta. Euroopan neuvosto pyysi viime viikolla komissiota analysoimaan ja näitä osallistumisasteita ja raportoimaan takaisin tästä. Haluaisin pitää tämän Äh, valiokunnan jäsenet tietoisena. Yksi pääasiallisista äh, pyrimme valtavirtaistamaan ja yksinkertaistamaan menettelyjä ja samalla pyrimme takaamaan eurooppalaisen lähtökohdan esteiden ratkaisemiseen. Olen erittäin vakuuttunut siitä, että tämä strateginen lähestymiskohta on ainoa tapa edetä, jos haluamme saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä on samoilla linjoilla kuin roa Mörkin äh, mietintö, lausunnos, lausunto, josta äänestetään Euroopan parlamentin täysistunnossa toukokuussa. Me kaikki tiedämme, että Euroopan pitää investoida tulevaisuuteen, jos haluamme päästä talouskriisistä yli. Euroopan unionin tasolla me saamme aikaan tarpeeksi resursseja, jotta voimme taistella näiden tavoitteiden puolesta. Meidän tutkijat ja innovoijat tekevät työtä rajojen yli. Ainoastaan EUn tasolla tämä on mahdollista. Ja EUn tasolla on mahdollista saada kilpailuja, jotta saamme tutkijoiltamme parempaa huippuosaamista. Tutkimus ja innovaatio, sen pitää olla tärkeä osa meidän EUn budjettia. Tämä on erittäin tärkeää, jos me olemme tosissamme siitä, että haluamme saada Eurooppa 2020 strategian tavoitteet saavutettua. Yhteinen strateginen puite saa antaa meille paljon hyötyä. Se edistää yh, yh, yhteyksiä innovaatioketjun eri tasojen välillä ja saamme paljon innovaatiotuotteita markkinoille. Jokainen meidän rahoituksemme elementti pyrkii taistelemaan esimerkiksi ilmastontaso, ilmastonmuutosasioissa tai ikääntyvän yhteiskunnan tai terveydenhuollon alalla haasteita. Näistä haasteista tehdään tavo- mahdollisuuksia, jotta tämä, tällä saadaan edistettyä työpaikkoja ja kasvua. Lisäksi meillä on uusia yhteistyömuotoja, joita Euroopan in, in, teknologia, innovaatioteknologiainstituutti edistää. Lisäksi yrityksien innovaatio kehitys on, sitä edistetään. Me pyrimme saamaan yhtenäisen ja tehokkaamman rahoitusinstrumentin, joka täydentää kansallista ja alueellista rahoitusta. Haluaisin ottaa esimerkin. Rahoitusinstrumentit ovat tällä hetkellä, ne on laajentuneet laajalla alalla seitsemännen ohjelman puitteissa ja tämän ohjelman puitteissa tarjotaan lainoja Euroopan investointipankista. Tämä innovaatio-ohjelma antaa esimerkiksi ähm, antaa lainoja. Euroopan investointirahasto ja rakennerahasto tukevat monia rahoitusohjelmia, joilla pyritään rakentamaan innovaatiokapasiteettia alueille. Näiden eri instrumenttejen yhteinen yhdenmukaistaminen vaikuttaa tai edistää meidän työn, työmme tekemistä. Jos me haluamme olla menestyksekkäitä, kun me pyrimme saamaan tut- menestyksekästä EUn innovaatiota, meidän pitää osoittaa erittäin selvästi, miten me saamme tehokkaasti työn tehtyä ja saamme vastinetta jokaiselle käytetylle eurolle. Tämän vihreän kirjan myötä komissio on aloittanut kuulemismenettelyn ja pyrkii kuulemaan sidosryhmiä siitä, kuinka tämä työ voidaan tehdä kaikista parhaiten. 25. tämä kuuleminen, kuulemismenettely loppuu ja sen 10. kesäkuuta Brysselissä järjestetään konferenssi ja komissio pyrkii saamaan tuloksia tämän vuoden loppuun mennessä. Vihreä kirja on tärkeä, tärkeä asia meidän työssämme. Olen erittäin iloinen, että Matias on nimitetty esittelijäksi ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä samaan. Haluan lopuksi sanoa muutaman asian riskinjakovälineestä, joka Erika Männin johdolla on asiantuntijaryhmässä käsitelty. Minä tunnen, olen iloinen siitä, että tässä on saatu myönteistä arviointia aikaan 2011-2013 vuosien välillä on seitsemännen puiteohjelman rahoitusta Tämä on erittäin tärkeä puiteohjelman jatkon vuoksi. Ja me, jotta me voimme äänestää budjetista, neuvosto ja Euroopan parlamentti on antanut jo hyväksyntänsä siitä, että tämä toinen osuus, eli 250 miljoonaa, voidaan vapauttaa vuoteen 2012 mennessä. Parlamentin ja neuvoston yhteispäätös saada 500 miljoonaa tälle koko ajanjaksolle. Tämä olisi erittäin tärkeä merkki eh, innovaatio- ja tutkinta, tutkimusalalle. Tämän puiteohjelman esittelijä sekä varjoesittelijä tekevät paljon töitä, jotta he saavat erittäin laadukkaan mietinnön aikaiseksi. Ja tämä on erittäin tärkeää Euroopan komissiolle. Ähm, Kiitoksia äh, kovasti. Sitten seuraavaksi kysymyksiä. Äh, edustaja Krostet aloittaa, olkaa hyvä. Perhaps, vielleicht können Sie alle ein bisschen... Eh, eh, muistakaa, että äh, kymmeneltä äänestämme Eilenkin oli sama ongelma, että ensimmäiset puhujat käyttävät puolet annetusta ajasta ja muille jää sitten vaan murusia. Eli aika rivakasti sitten puhutte, olkaa hyvä. No, merci, madame la commissaire, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle näistä selvityksistä koskien vihreä kirjaa ja näitä kuulemisia, joissa olet juuri menossa. Täällä on paljonkin sanottavaa tästä tutkimusohjelmasta Haluaisin nyt aloittaa keskustelun teknologian siirrosta, koska tänä päivänä näemme yhä enemmän teknologian siirtoa nouseviin maihin päin. Nehän ovat maita, joita oikeastaan pitäisi pitää nousevina maina. Haluaisin tietää, onko tässä vastavuoroisuutta, koska emmehän me voi loputtomasti ajatella, että teknologia siirretään tuonne päin vain yhteen suuntaan niin, että me emme itse hyödy ollenkaan tutkimuksesta, jota tehdään näissä maissa. Toivoisimme, että meillä olisi suhteet, jotka eivät ole aina yksisuuntaisia, nein tehtäisiin loppu meidän teollisuuspolitiikan evankelisointityöstä <laughs> ja innovointipolitiikasta. Nämä nousevat maat hyötyvät myös julkisesta tuesta ja valtavista rahoituksesta, jonka avulla ne voivat ostaa tekniikkaamme tai saavat voitettua raha, ra, rakennerahastoista rahoitettuja julkisia hankintoja. Tämä ei ole meistä aivan normaali tilanne. Täällä edes hollantilainen kaapeliyritys Traka on nyt tilanteessa, jossa ranskalainen yritys ei suostu sitä luopumaan ja nyt on se käy kilpailua kiinalaisen yrityksen kanssa ja voi olla, että tuo kiinalainen yritys kaappaa eurooppalaisen optisen kuidun teollisuuden har. Millaista keskustelua te käytte komission jäsen Tajanin kanssa? hän on ehdottanut, että perustettaisiin viranomainen, joka tutkisi ulkomaalaiset investoinnit, jotka ovat arkaluontoisia täällä Euroopassa. Haluaisin, että komission jäsen ottaisi kantaa tähän asiaan. En nyt halua puhua rahoituksesta, siitä puhuttu jo paljon ja niin se on tietenkin riskipää oma eurooppalainen innovointirahasto, olet aivan oikeassa tässä. Varmasti voimme tukea teitä, hyvä komission jäsen, tässä pyrkimyksessänne, mutta mitä täsmällisesti ja konkreettisesti ehdotatte PK-yrityksiä varten tämän Small Business Actin puitteissa? Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten edustaja Odi jatkaa siitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää puheenvuoron seitsemännen puiteohjelman esittelijänä. Tästä neuvoteltiin poliittisesti vuonna 2006 ja tuolloin sitä kutsuttiin Lissabonin strategian uudistamiseksi. Tässä on kolme uutta elementtiä. Puite, ensinnäkin tämä strategia epäonnistui. Toisekseen Toinen uusi asia on se, että että meillä on nyt Lissabonin sopimus, joka tuo on uuden, uusia instituutioita, uuden komission, ja kolmannekseen olemme kriisissä, taloudellisessa kriisissä. Tästä ohjelmasta kuitenkin neuvoteltiin ennen kriisiä, vuonna 2011 olemme nyt keskellä kriisiä, ja meillä on vielä, vielä ohjelman loppuun muutama vuosi aikaa. Pitäisikö meidän nyt muuttaa tilannetta? Hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää teitä teidän lähestymistä vastaanne jonka mukaan haluatte ottaa huomioon parlamentin äh, lausunnon ja kannan. No, tämä on tärkeää, koska sen jälkeen, kun olen puhunut kaikkien poliittisten ryhmien esittelyiden kanssa, meillä on äh, poliittinen konsensus sen mukaan, että voisimme yhdessä äh, hyödyntää perusteellisesti nämä loput vuodet tutkimuksen innovoinnin hyväksi. Kaikki ovat sitä mieltä, että kyseessä on seikka, joka voi parantaa kilpailukykyä ja eurooppalaisten hyvinvointia. Arvioinnista, se on riippumaton arviointi, se on erittäin laadukas. Halu, minun mielestäni jäsenvaltiot eivät ole olleet riittävästi mukana tarvitsisimme Euroopan tasolla globaalin arvioinnin jäsenvaltioiden ja EU-välisen arvioinnin tutkimuksen tilasta, e, mutta tätä ei teiltä pyydetty, joten en tästä voi teitä moittia. Sitten meillä on esitetty kysymys, pitäisikö tutkimusta eurooppalaista. Meiltä tästä puuttuu vähän kokonaisvaltaisempaa arviointia käsittääkseni. Haluaisin esittää kysymyksen, olisiko nyt tullut aika käsitellä tiettyjä suuria asioita, jotka arvioijatkin ovat havainneet, niin että meillä olisi suuria tutkimusinfrastruktuureja Euroopan alueella, siis maailmanlaajuista huippuosaamista alueella, jotka jotka, jotka tunnistaisimme, nämä ilmastonmuutos, terveys, vanheneminen, energia, ydinturvallisuus ja teollisuus. Sitten viimeinen kohta, yksinkertaistaminen. Aikaisemmin toimitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ja siksi luotamme teihin todella, hyvä komission jäsen. Toistaiseksi ehdotuksenne ovat riittämättömiä, mutta tulemme perustamaan parlamentissa työryhmiä ja äh, haluaisin onnitella Rova Karoa, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä varainhoitosäännöksiä asetuksen kautta teemme teille ehdotuksia niin, että, että voisimme vähentää hallinnollista monimutkaisuutta ja voisimme päästä saada lisää yksinkertaisuutta. Ja sitä, sitähän kaikki toivovat. Lamberts. Kiitos puheenjohtaja äh, komissaari, kiitos siitä, että tulitte paikalle. Tiedän innostuksenne siitä, miten miten haluatte tätä innovaatio Eurooppaa onnistumaan. Äänestin tietysti vihreätä odotan tekin varmaan tätä ITER-kysymystä. Ja niinpä sitä, siitä kysynkin nimenomaan liittyen siihen, kuinka paljon sitä tulee rahaa ohjatuksi. Nyt olen kuullut 750 lisämiljoonasta, joka ollaan kanavoimassa tähän hankkeeseen pelkästään vuodelle 2013, äh, äh, puhumatta äh, sen liittymättä ollenkaan itse seitsemännen puiteohjelman edistymiseen. 700 milliä nyt on aikamoinen klöntti rahaa, josta tulee tuloksia tai ei tule. Ehkä 50 vuoden kuluttua näemme, tuliko sitä tuloksia en viittaa Japanin tapahtumiin, vaan ylipäätänsä nyt puhun tällaista hallinnollisesta päätöksestä. Ehkä tämä ei ole paras tapa rahaa kuluttaa. Sitten vähän eri linjoilla. Meidän tähän täytyy toisaalta yhtäältä pitää kiinni korkeasta tasosta, mutta myöskin sitten vastaavasti syventää koheisiota, mitä, mitä tulee tiedon onnistumiseen, että saamme koko Euroopan osaksi tätä tiedon mannerta, eikä vain muutama onnellista. Mu- muutamat tuntevat olevansa vähän sivuraiteilla. Eh, minä kysyn, että eh, aluekehitysrahoista eh, toista noin 50 miljardia suurin piirtein saman verran, saman verran kuin, kuin tämä tutkimusraha on määrä sitten osoittaa tutkimukseen ja kehitykseen minä haluaisin nyt tietää, millä, miten tehokkaasti tätä rahaa nyt käytetään. Ja, äh, ja toiseksi sitten tämä PA tai äh, tutkimuksen kehitysmä kahdeksan tai miksi sitä sitten sanotaankaan. Entä miten se sitten suhtaudutaan äh, toisaalta sitten aluekehitysrahoihin ja sitten toisaalta tutkimuksen puiterahoihin toisaalta? Kiitoksia. Nyt minulla on vielä 11 puheenvuoro pyyntöä. Nyt suljemme puhujalistan ja sitten parissa minuutissa pyydän, että seuraavat kyselijät kysymyksensä hoitavat. Seuraavaksi herra Niist van Nistelrooy. Eh. Kiitoksia. Neljä aihetta, hyvä komission jäsen. Täällä mainittiin jo, kuinka tärkeä on sisäistäminen ja etumetettyillä strategisilla alueilla, koska haluamme kehittää huippuosaamista maailman laajuiselle tasolle, mutta on yrityksiä, joita valtiot tukevat. Kiinalaiset ostavat yrityksiä valtion tuella. Tämä herättää tiettyjä kysymyksiä. Haluaisin nyt saada kantanne tähän asiaan. Sitten toinen asia, rahastot, alueelliset, Itä-Euroopan rahastot. Olemme tehneet hyvin tiukkoja sopimuksia, mutta on myös myönteistä kehitystä infrastruktuurien kehittämisen kannalta. Katsotaan, mitä tapahtuu Puolassa tai Tsekkiin. Tasavallassa kyllä tilanne kehittyy, mutta, mutta olisi vielä kohdennettava toimintaa. Ohjelmissa on huippuosaaminen mukana myös näissä muissa, nämä ovat linkitettävä paremmin. Sitten vielä viimeinen asia tästä riskijako äh, rahastosta. Tällä haluttiin ottaa miljardeja tutkimuksilta. Mitä olette tehneet, jotta voitaisiin hyödyntää näitä eri summia, kun katsotaan Esprit-ohjelmaa ja suuria investointeja, jotka odottavat meitä. Havaitaan, että Täällä on tällainen äh, Research Facility Fund, jonka kautta on saatu parempia tuloksia. Onko teillä liikkumavaraa määrärahojen antamiseksi? Käsittääkseni neuvosto on myönteinen. Aiotteko sopeuttaa kriteerejä vai tyydyttekö pelkkään arviointiin? Ja sitten vielä yksi kysymys. Unionin innovoinnin puolesta sanoitte, että, että kerran vuodessa järjestettäisiin valmistelukunta, Olenko ymmärtänyt oikein, että neuvotteluja on käyty ja vuoden 2011 lopulla olisi jo mahdollisesti mahdollista tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja, ja järjestää seminaari. Tästä voisitko vastata? Kollega Enshu. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tervetuloa komissaarikin toivotan hänelle hyvää pyhän Patrikin päivää, joka tässä kohtsillään ovella. Mitä sitten tulee tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin tulevaisuudessa, on siihen vaaditaan riittävät taloudelliset edellytykset sen varmistamiseksi, että uudet markkinat, uudet tuotteet saavuttavat markkinat nopeammin. Se on erittäin tärkeää Tällä tai vain näin saadaan investoinnilla todellisia uusia työpaikkoja luoduksi. Se on suoraa seurasta investointipolitiikan periaatteista. Monis, monien aiempien keskustelun yhteydessä olen korostanut sitä, että, jos, että joissakin uusissa jäsenmaissa tutkimuksen infrastruktuuri on aika onnetonta – ja te olette eh, luvanneet erityisvaroja tämän ongelman poistamiseksi. Eilen ITRE-valiokunnassa käytiin keskustelua eh, seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnista. Eh, se Rolf Ardenbergin asiantuntijatyöryhmän evästyksin. Ja sama, kun esitin tämän saman kysymyksen, hän sanoi, että pitää käyttää rakennerahoja rahoja tähän tarkoitukseen. On, onko, onko teidän mielestänne tämä oikea tie uusien jäsenmaiden näiden puutteiden lisärahoittamiseksi EU-ssa kaiken kaikkiaan ja Yhdysvalloissa muutenkin rahoista on, on, on, on pulaa? Sukalas. Sukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για τη σημερινή της παρουσία. Kiitos komission jäsen, että tulitte tänne tänään. Kuuntelin tarkkavaisesti sitä, mitä te ja kollegat sanoivat, ja haluaisin ottaa tähän esille Odin poliittisen kysymyksen, koska keskustelu liittyy siihen, mihin Eurooppa menee tutkimuksen ja innovaation alalla. ajatellaan, että tämä on paras tapa saada talouskehitystä, kun Eurooppa vielä kärsii suuresta talouskriisistä ja maailma ö, kärsii myös. Ja kehitys saa, meidän, saa meidät katsomaan itään tällä hetkellä. Eli tämä liittyy siihen, mitä herra Odi sanoi minä olen huolissani siitä, miten Eurooppa katsoo omaan tulevaisuuteensa. Me olemme nähneet lukuja, jotka osoittavat, teillä varmasti on nämä luvut myös, rova komissaari, jotka osoittavat Euroopan aseman maailmassa tutkimuksen alalla. Me emme saa aikaan edistystä Lissabonin strategian puitteissa. Emme pysty tavoittamaan, tavoittamaan 2020-strategian tavoitteita, ellemme me sovi siitä, mitä me haluamme todella tavoittaa. Ja se, mitä me on tähän asti tapahtunut, meillä on paljon sitoumuksia. Esimerkiksi puhutaan uusiutuvista energiavaroista ja niin edelleen. Ja haluaisin myös, että me saisimme sitovia tavoitteita, jotta jotta valtiot voisivat käyttää yhden prosentin bruttokansantuotteesta tutkimuksen vuoteen 2015 mennessä. Me uskomme, että Euroopassa me tarvitsemme kohesiota, me tarvitsemme tukimekanismeja Euroopassa, jotta voitaisiin tukea heikoimpia jäsenvaltioita. Ja tätä ei voida tehdä, jos emme saada tukea rakennerahastoista. Sí, eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, suuret kiitokset tästä puheenvuorosta ja kiitoksia siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella kanssanne tässä, tällä vaalikaudella. Tämä aihe tulee olemaan hyvin keskeinen. Haluaisin puhua konkreettisista asioista. Edellisen puiteohjelman, seitsemännen puiteohjelman uudistamisella on kaksi seurausta. Ensinnäkin sillä on seurauksia keskipitkällä aikavälillä, eli mitä, mit, osa-alueet tarkistuksesta ovat kiinnostavia niin, että ne olisi huomioitava, kun suunnitellaan seuraavaa puiteohjelmaa. Ja toinen, ohjelma, toinen seuraus lyhyellä aikavälillä, koska sitä, mitä näkökohtia voidaan välittömästi toteuttaa niin, että, tämän, että, kun, että sinä aikana, näinä viime, viimeisinä vuosina vuoteen 2013 asti jäisi vielä mahdollisuuksia tehdä parannuksia. Haluaisin tästä nimenomaan puhua, koska usein puhumme asioista, joita ei voida toteuttaa. Meillä on paljon tutkimushankkeita, jotka on jo hyväksytty vuodeksi 2011 ja 2012 esimerkiksi. Ja mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin ovat olemattomia. Ne ovat toki hyviä ajatellen kahdeksatta ohjelmaa, mutta ne ovat mahdottomia seitsemännen ohjelman aikana. Yksinkertaistaminen ja muut asiat, joita on käsitelty asiantuntijoiden kertomuksessa ja myös parlamentin asiakirjassa, mitä uskotte, mitä näistä asioista voitaisiin toteuttaa jo nyt niin, että seitsemännen puiteohjelman aikana, sen viimeisinä vuosina, voitaisiin vielä hyötyä nyt tehdystä arvioinnista. Minusta tämä on aivan keskeistä, koska se on käytännön läheinen tapa lähestyä tätä arviointia. Äh, ähm, Sitten edustaja Carvalho sitä vierestä. Very much present. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissaarille vierailukäynnistä. Minunkin kysymykseni liittyy tähän yksinkertaistamiseen. Meistä komission jo käynnistämät toimet ovat varsin tervetulleita. Vielä tarvitaan sekä mm, toimenpiteitä, kuten sekä tiedonannossa että minun mietinnössäni on ilmaistu koskien varainhallintoa pitäisi tähän äh, kiinnittää myöskin sitten enemmän huomiota tässä väliarvioinnissa. Samoin sitten äh, varainhoitoasetuksen äh, muutokset ovat kokoopussa käsittelyssä olevassa mietinnössä hyvin esillä. On, onko teidän, teidän mielestänne tämä suvaittava virhemarginaali hyväksyttävissä ylipäätänsä. Meidän pitäisi löytää uusia keinoja näiden, näiden virhemarginaalien kaventamiseksi tai ainakin tehdä ero suurten ja pienten hankkeiden välillä. Haluaisin tästä kuulla kantanne. Toisekseen minusta meidän pitäisi nyt sitten tässä väliarvioinnin yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, niihin asioihin, mitä voidaan muuttaa ja mitä pitäisi muuttaa ja sitten tehdä se sekä temaattisista painopisteistä pitäisi nostaa äh, esille todella toteutettavat äh, aiheet. Energiahan ei ollut tämän seitsemännen puiteohjelman alkumetreillä kovinkaan hyvin esillä nyt se taas on. Samoin pitäisi teollisuutta painettaa, painottaa. Rakenne, rakenteissa on myöskin parantamisen varaa. Esimerkiksi nämä rahoituslähteiden tulisi olla paremmin PK-sektorille avoinna. Ja meidän pitäisi muutenkin painottaa PK-sektorin ohjelmakehitystä. Puhuitte naisten osallistumisesta minusta äh, kannattaisi myöskin sitten painottaa nuorten tiedemiesten osallistumista. Meillä on hyvinkin paljon, ainakin minun maassani, äh, työttömiä, äh, taitavia nuoria tieteentekijöitä. Täytyy kehittää nämä välineet niin, että ne edes, edesauttavat myöskin näiden nuorten pestaamista tutkimushankkeiden paljastamiseen. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen esityksestään. Se oli erittäin hyödyllinen, niin voimme ymmärtää, millaisia suuntaviivoja tulevaisuutta varten tarvitaan. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota innovointiin, koska se on yksi aivan tärkeimmistä asioista, mutta saman aikaan olen sitä mieltä, että että nuoret tutkijat ja nuoret naistutkijat erityisesti olisi huomioitava, haluaisin tehdä pienen ehdotuksen Karvaljolle. Ehkä voitaisiin ottaa mukaan nuoret tutkijanaiset omassa maassani. Juuri tämä kategoria on vähiten edustettuna. Menettelyjen yksinkertaistaminen on aivan keskeinen asia. Italiassa omassa maassani tilanne on se, että rahoituksesta on hyödytty hyvin vähän ja tähän viittaa myös sisäiset analyysit. Eikä tämä välttämättä ole edes Euroopan ongelma, tämä voi olla jäsenvaltion ongelma. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Haluaisin kysyä, mil, kuinka komissio aikoo yhdistää ja niveltää perustutkimukseen sovellettuun tutkimukseen. Uskon, että tämä on avainasemassa myös kahdeksan ohjelmaa ajatellen. Vielen Dank, Herr Edustaja Nibler. Minunkin puolestani tervetuloa komissaarille alustuksesta ajatellen tämä Japanin katastrofin valossa haluan kysyä että tällaista varastointitekniikoista ja ylipäätänsä muista energian saatavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ja sitten haluaisin kuulla myöskin kuulla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 Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komissaariin. Minulla on muutama kysymys suhteista innovaatiounionin ja puiteohjelman välillä. Voisitteko kertoa, miten innovaatiounioni eh, edistää seuraavaa puiteohjelmaa? Ja te olette määritelleet paljon haasteita, yhteiskunnan haasteita. Ovatko nämä tärkeimpiä tekijöitä puiteohjelmassa. Ja jos olisi neljä suurinta tai jopa kolme suurinta haastetta, niin aiotteko linjata puiteohjelman näiden, näiden haasteiden perusteella? Ajatteko jakaa sen vai yritättekö, pyrittekö saamaan perustutkimusta? Eli kuinka aiotte linjata tämän? Sitten mitä tulee innovaatiokumppanuuksiin, niin kuinka ne linjataan tähän puiteohjelmaan, tai onko kaikki puiteohjelmassa tarkoitus täytäntöönpanna, pan, tarkoitus täytäntöönpanna näiden innovaatiokumppanuuksien puitteissa. Minulla olen hieman huolissani näistä kumppanuuksista, koska joka puolella nämä innovaatiokumppanuudet Siis ne ovat joka puolella ja olen erittäin innoissani siitä, että jokainen on löytänyt uuden välineen, mutta kuitenkin tällä hetkellä sille me emme tiedä, mitä tapahtuu, meillä ei ole tietoa tästä. Voisitteko kertoa, mitä tapahtuu näiden innovaatiokumppanuuksien osalta ja kuinka me liitymme tähän? Yksi tärkeä asia on keskittyminen ja tämä on tärkeää, eli pitää priorisoida. Ja se, mitä te aiotte tehdä, mitä te aiot, mihin te aiotte priorisoida ja nämä haasteet, pitäisikö niiden johtaa tätä toimintaa ja katsoa, mitä jää sitten jälkeen. Kuinka te aiotte toimia seuraavan seuraavan puiteohjelman yhteydessä. Sitten viimeksi rahoituksesta. Aiotteko te muuttaa ää, riskijako pääoman? Dziękuję bardzo. Ja bym chciał pani komisarz polemizować e, z panią, jak chodzi o... E, Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, en nyt halua ryhtyä polemiikkaan teidän kanssanne tästä huippuosaamisen periaatteesta. Kaikki tietenkin haluavat olla loistavia ja huippuosaajia, mutta tämä on hyvin epämääräinen määritelmä, joka, tie, joka asettaa vähän epämääräisiä periaatteita tieteen aloille. Ajatellaan niitä pätevyyksiä. Tässä ongelmat liittyvät rutiineihin ja ratkaisuihin ja julkisuuteen. Nämä ratkaisut eivät ole aivan, aika, hy, kovin hyviä aina. Keski- ja Itä-Euroopan potentiaali tässä tilanteessa jää alikäytetyksi. Meidän on omaksuttava todellisten mahdollisuuksien tien niin kuin bonusjärjestelmässä. Kiitoksia. Gracias, presidente. Gracias, señora comisaria. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan unionin tiedepolitiikan tulevaisuudesta ja innovaation tulevaisuudesta. Aivan lyhyesti haluaisin välittää teille yhden huolen aiheen. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että on tärkeää, että meillä on selvät tavoitteet ja, ja viesti, jonka haluamme kansallisen välittää, on selkeä. Uskon, että yksi niistä selkeistä viesteistä, joka meidän olisi saatava menemään läpi, koskee tasapainoa. Enkä tiedä, olemmeko tässä aivan onnistuneet. Tarvitaan tasapainoa perustutkimuksen tuen ja innovoinnin tuen välillä jotkut pelkäävät epätasa-arvoa. Tarvitaan tasapainoa myös eh, niin, että se, mikä on toiminut hyvin seitsemässä ohjelmassa, saa jatkuvuutta uusissa välineissä. Ne ovat tärkeitä uusien vaasteisiin haasteamisessa, eh, vastaamisessa. Jos jatkuvuutta ei taata, se tuo epävarmuutta. Tarvitaan tasapainoa myös jo vakiintuneiden tutkijaryhmien tuen ja nuorten tutkijoiden tuen välillä olisi myös tuottava varmuutta budjettipuolelle ja hälventää epäilyjä, joiden niin, että, että parannetaan parempaa koordinaatiota eri tutkimuksen tasoilla. Olisi tärkeää myös tasapainottaa tasapainoisesti lisätä tutkijoiden määrää, eli suhdetta väestölukuun, jotta pysymme kilpailijoiden perässä. Minusta nämä asiat on selvitettävä. Jos näin tehtäisiin, se rauhoittaisi tutkijoita ja kaikkia mukana olevia toimijoita tällä tieteen ja tutkimuksen ja innovaation alalla. Ajatellaan tutkimuksen, tieteen, teknologian ja innovaation tulevaisuutta. Olen aivan varma, että komissiokin on näitä huol- huhuja kuullut ja haluaisin välittää tämän huolen niin, että voidaan hälventää mahdolliset virheelliset viestit. Kiitoksia. Frau Tuija. Edustaja Tuija. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajaa selvästä e- esityksestä. Tiedämme, että olette oikein innostunut tästä alasta ja olette hyvin pätevä Haluaisin käsitellä substanssia ja resursseja. Nyt on kaikille aivan selvää, että tavoitteet agendassa 2020 ja ei, ei vastaa budjettia. On, on vaarana, että ponnistuksemme valuvat hiekkaan ja järjestelmämme menettää uskottavuutta niin kuin korostatte, sanoi, se on vaarassa ja muutenkin, hän viittasi Tajanin aloitteisiin ja investointeihin, joita tulee muista maista ilman erityistä valvontaa ja avoimuutta. Minun mielestäni meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa myös niiden komissioiden kanssa, jotka ovat tästä vastuusta. Eilen kuultiin äh, kriisivaliokunnassa ei kannoista äh, äh, meidän pitäisi nyt pohdittava, millaisia uusia rahoitusvälineitä tarvitsemme tavoitteiden täyttämiseksi. Talousarviossa 2011 ja 2012 tavoitteena on säilyttää jo olemassa olevat varat, mutta tulevaisuudessa meidän on pyrittävä enemmän suurempiin tuloksiin. Uskon, että kuten muut, että on löydettävä välineitä niin, että saadaan vipuvaikutusta. Ei ole mahdollista, että EU-budjetti saisi lisää varoja jäsenvaltioita olisi siis hyödynnettävää niitä rahoitusvaroja, jotka on jo käytettävissä. Niillä on annettava tuu takeita investointeja varten ja jaettava riskejä, niin kuin tämä riskijako väline, josta on puhuttu seitsemättä ohjelmaa varten olisi mahdollisesti haettava myös uusia välineitä, joiden avulla voitaisiin saada vain vipun vaikutusta aikaan. Tämä on aivan keskeistä, koska muuten kaikki meidän ponnistelumme budjetin varojen hyvän käytön puolesta ja lisäarvon saamiseksi Euroopan tasolla ja e, kohesiorahastojen hyödyntämisen puolesta ovat riittämättömiä, kun ajatellaan millaisia haasteita on e, tieteen ja tutkimuksen alalla. Kiitoksia. Christian Ilo. Christian Ilo. Nyt meillä on hiukan asiaa säästä mm, vielä. Nyt me haluamme 20 prosenttia enemmän äh, varoja kahdeksanteen puiteohjelmaan. Meillä oikeastaan nyt sitten vain kesään äh, asti aikaa äh, päättää kompromissein siitä, mitkä, mikä on tärkeää ja mikä, miten hankkeet jaetaan vanhojen uusien jäsenmaiden välillä. Kompromisseja ei tietysti pidä myöskään lähteä hakemaan liian aikaiseen, koska sitten käy niin, että kun on hankalassa taloudellisessa tilanteessa se, jos joissain maissa pelätään näitä paineita kohti, näitä erinomaisuuspaineita, eivätkä halua kepilläkään koskea sitten tämmöinen mihinkään tulenarkoihin aiheisiin. Ja sitten on myöskin kysymyksiä olisi muun muassa, joista, jotka ovat tuollaisia ikuisuusaiheita. Eli meidän pitää siis löytää kompromisseja jossakin vaiheessa tämän kahdeksannen puiteohjelman painopisteisiin ilman, että, äh, että talousarviomäärärahat nousevat. Sen vuoksi olisikin hyvä mahdollisimman nopeasti saada sitten viidessä kirjassa äh, äh, hahmotelmat tästä asiasta ja myöskin uudessa rahoituksen puiteohjelmassa pitäisi jo myös sitten tässä vaiheessa voida näitä käsitellä. Eli ensinnäkin, että onko sellainen ehdotus 80 prosentin noususta pöydällä vai ei. Ja sen, vuo, sen jälkeen sitten eri periaattein voimme sitten täällä parlamentissa ja ää, neuvostossakin sitten hahmotella hankkeita, joihin ei sitten välttämättä enää tulekaan lisää rahaa. Tämä oli sitten tärkeä poliittisen signaalin välittämiseksi ja myöskin sitten äh, ajatella, mitä, mitä kompromisseihin sitten saadaan sisään. Ja, äh, siinä myöskin esimerkiksi viimeksi, kun tätä mm, asiaa pohdittiin, suurin heikkoutemme oli juuri se, että äh, liian myöhään me emme kyenneet sitten enää päättä, päättämään sitten näistä hankkeista, ja silloin meillä oli hyvin suuri vaikeus saada sitten tätä rahoitusta enää takaisin huominsa. Eli meidän pitää nyt jo aloittaa tämä työ ja heti aloittaa ha- mielessämme hahmottelemaan, hahmottelemaan se, mitä haluamme ja millä rahalla. Eh, kiitoksia. Tässä olivat viimein, viimeinen eh, puheenvuoro salista. Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa. Pyytäisin eh, komissaarilta mahdollisesti vasta- vastauksia edes muutamiin kysymyksiin tässä lyhyessä ajassa. Sitten tietenkin ole mahdollista kaikki vastata, mutta olennaisimpiin, jos voin pyytää. Olkaa hyvä. Kiitos. Kymmenen minuuttia ei todellakaan ole tarpeeksi vastata näihin kaikkiin kysymykseen, mutta jos otan ne käsittelen ryhmänä, niin ehkä tämä on tär- helpointa. Ensinnäkin, jos katsomme tätä keskustelua, joka meillä on ollut tästä seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnista, niin erot niiden maiden välillä, jotka, joilla menee hyvin ja niiden, joilla ei mene hyvin, niin aikaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää muistaa, että meillä on käytännön tukia jäsenvaltioille. Jotkut niistä pysty, pyr, pyrkivät saamaan, saamaan asiantuntijoita joka puolelta Eurooppaa ja pitämään yllä huippuosaamista. Meillä on esimerkiksi verkostoa, meillä on kansallisia verkostoja uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja jos alisuorittamista on järjestelmällisesti tai jos jäsenvaltiot eivät pääse mukaan, niin tälle tarjotaan tukea. Jos tällainen aliedustus edustus on ilmeistä, niin tähän pyritään pur, pur, puuttumaan vihreässä kirjassa. Eli he saa, pyritään saamaan mukaan tähän kuulemisprosessiin vihreän kirjan yhteydessä, koska meidän pitää oppia heidän näkemyksistään. Tietysti rahe, rakennerahasto on erittäin tärkeä tällä alalla. Sillä pyritään saamaan huippu tutkimusverkostoja ja saamme jatkuvasti kommentteja siitä, että parhaat tutkijat ja tieteilijät lähtevät työskentelemään muualle. Monet heistä lähtevät Euroopan maihin, mutta monet menevät itään tai länteen. Ja jos heillä olisi tällaiset kunnon infrastruktuurit, niin ehkä heistä voitaisiin pitää kiinni. Mitä tulee sitten teknologiasiirtoon, tietysti katsomme erittäin tarkasti näihin kahteen kahteen suhteisiin, jota pitäisi olla nousevien maiden kanssa. Meillä on erittäin, tai työryhmä Kiinan kanssa, se tapasi viime joulukuussa Pekingissä ja tapa uudelleen tänä vuonna. Ja itsekin käyn Kiinassa myöhemmin tänä vuonna. Ja tietysti tämä on erittäin tärkeä asia, joka pitää ottaa isille heidän kanssaan, koska tämä on tärkeää kaikille lännessä, mutta erityisesti meille EU:ssa. ssa mitä tulee yksinkertaistamiseen, minä va- saan jatkuvasti Maria Kavallilta raportteja ja tämä on pohja kaikille yksinkertaistamistoimille, jota pitää tehdä. Ja olen sanonut monesti, että kaikki yksinkertaistamistoimet, joita me voimme itse tehdä komissiossa, on tehty. Ja nyt tämä olemme teidän käsissämme ja, ja on neuvoston asia mennä eteenpäin ja saada muita elementtejä yksinkertaistamiseen mukaan tähän puiteohjelmaan liittyen. Kun täysistunto äänesti tästä, niin tämä oli osa yksinkertaistamismenettelyjä ja tämä oli mielestäni merkki, että parlamentti tuki tätä ja meidän pitää työskentellä tämän asian puolesta. Ja kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka työskentelevät tämän puolesta. Tietysti myös otettiin esille, eh, eh, kuten Lamberts hyvin tietää, tämä on ollut kuuma peruna minulle, tämä ITER-asia. Ja me vihdoin saimme sopimuksen budjetista ja kaksi kolmasosaa osaa rahoituksesta tulee muista resursseista ja vain yksi kolmasosa tulee puiteohjelmasta. Tiedän, että me keskustelimme tästä asiasta ja tämä, tähän liittyi valtava taistelu pääosastossa ja itseni välillä ja me saimme sitten tämän yhden kolmanneksen rahoituksen. Tietämme varmasti kaikki, mitä tapahtui budjettikeskustelussa ja yksi asia, joka otettiin tässä esille, oli tämä ITER-asia. Me työskentelemme erittäin vahvasti ja pyrimme saamaan tähän ratkaisuja. Ja tämä on erittäin tärkeää, koska tämä on merkki niille maille, jotka allekirjoittavat sopimuksia eri työaloilla. Ja lisäksi tämä vaikuttaa myös esim. muihin välineisiin. Ja kun puhutaan ydinvoimasta, tämä asia otettiin esille Herra Nibro otti tämän esille, eli sen mitä tapahtui Japanissa. Tiedän, että te keskustelemme tästä, keskustelette tästä myöhemmin Ottingerin kanssa ja hän tietää asiasta enemmän. Me emme usko, että tälle on suuria seurauksia Euroopalle. tasot ovat normaaleja toistaiseksi ja nämä mitataan säännöllisesti kaikissa eri jäsenvaltioissa kansallisilla tasoilla. Sitten käytetään, tässä käytetään sellaista tieto- ja varoitusjärjestelmää, ja yhdessä jäsenvaltioissa, jos mitattaisiin hälyttäviä tasoja, niin muita sitten varoitettaisiin välittömästi. tätä tilannetta valvotaan koko ajan. Ja Ottinger kollegani varmasti puhuu tästä paljon myöhemmin tänään iltapäivällä. Euroopan parlamentin rooli ei Euroopan investointipankissa otettiin esille. Tietysti tästä lähetetään myöhemmin komissaarilta viralliset kutsut. Mitä tulee Euroopan investointipankin yleisesti, meillä on erittäin vakava keskustelu täällä sekä neuvostosta, mitä liittyy näihin kumppanuuksiin. Mitä tulee kumppanuuksiin, me päätimme, että meillä pitäisi olla pilottihankkeita, ei ainoastaan, tai myös Euroopan neuvosto antoi meille vihreän, vihreän valoa tälle pilottihankkeelle eli pilotin tarkoituksena on testata sitä, millä ta, mitä ta, tarkoitetaan innovaatiokumppanuudella. Eli jos pilotin äh, valmisteluvaiheessa on jotakin ongelmia, niin me pyrimme korjaamaan ne. Ja monet minun kollegoistani haluavat tällaista innovaatiokumppanuutta, mutta meillä on erittäin tiukat kriteerit, mitä tulee siihen, mitä tämä kumppanuus tarkoittaa ja miten se voi edetä. Tietysti meitä rajoittaa se, että meidän pitää palata neuvoston pakeille ennen kuin saamme vihreää valoa tälle seuraavalle vaiheelle. Mutta tämä on hyvä testi ja on hyvä, että meillä on tällaisia rajoituksia, jos niitä siksi halutaan kutsua. Lisäksi on erittäin tärkeää ottanut esille as- alueet. Me pyrimme järjestämään ö, aluekonferenssin heinäkuussa Brysselissä. Ja tähän on, liittyy paljon mielenkiintoisia asioita. Ja alueet ovat, eivät ole ehkä aivan yhtä tietoisia näistä asioista, mitä, ja siksi he halu, ne haluavat olla mukana työssä mitä tulee Euroopan rahoitusvakausvälineeseen, me pyrimme äh, ja komissioiden äh, ryhmä, jossa on komissaari Rehn mukana, katsoo innovaatiorahoitusvälineitä, jotka voivat vastata joihinkin niihin kysymyksiin, joita tässä valiokunnassa esitettiin. Tietysti tässä valiokunnassa on mukana Euroopan investointipankki ja virkamiehet, jotka tulevat ja selittävät, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista ja missä he voisivat auttaa tämän taakan jakamisessa, joka on nyt ja joka on ehkä tulevaisuudessakin innovaatiobudjetissa. Tietysti me riipumme erittäin paljon parlamentista ja neuvostosta. Minä itse katson, että tämä valiokunta on erittäin hyvä tukija siinä, että me voimme saada hyvän budjetin tutkimukselle ja innovaatioille. Uudelleen järjestely pääosastossa on kesken ja en haluaisi, että kukaan on sitä mieltä, että henkilöstöresurssit unohdetaan ja tietyt elementit ovat paljon tärkeämpiä kuin muut. En haluaisi, että teillä olisi tällaista käsitystä. Tietysti on, tukea saadaan kaikille elementeille, mutta yleinen strateginen puite on sellainen, että annamme tämän tuen yleisille haasteille, mutta pyrimme työskentelemään näiden haasteiden puitteissa ja perustutkimus on erittäin tärkeää tässä, koska me emme voi saada tut- tukea, ellei meillä ole ö, tärkeää perustukea tässä pohjalla. Haluaisin kiittää teitä kaikista kysymyksistä. Valitettavasti aika oli näin rajoitettua, mutta olisin kiinnostunut vastaamaan kysymyksiin, jos haluatte sitten myöhemmin niitä esittää kahden kesken. Kiitos ja odotan meidän hedelmäistä yhteistyötä. Ganz herzlichen Dank für erstens Ihre Zeit, zweitens Kiitoksia mm, näistä ajastanne tiedoista, ne, joita kerroitte ja ylipäätänsä hyvästä hyvästä yhteistyöstä mm, kanssanne tähän asti ja varmaan jatkossa tulemme käymään kiinnostavia keskusteluja myöskin kanssanne. Of course it is. It's over the problem. Thank you very much. You have more time in your debate. Thank you. Thank you. Good. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Nyt on päästy niin pitkälle, että voimme aloittaa äänestyksen. Tuliko, kortit mukaan kaikille? Gut. Können wir beginnen, meine Damen und Herren? Wir... No niin, lähdetään liikkeelle. Meillä on niin hiukan muutet, muutettu, äh, muutettu tätä esityslistaa, mutta tämä on kohdillaan. Eli julkiset säännellyn palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä. Esityslistan kohta yhdeksän Eiköhän kaikki ole valmista. No niin, pitäkää kiinni, lähdetään. Artikla 20, muutos 23, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Aine oli siellä joku tyhjäkin välissä. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Afet 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kaksi, Afet 20, Afet 20, 21, 22, 24 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksyttä, 29 puolesta, puolesta vastaan tyhjiä hyväksyttä, 30 puolesta vastaan hyväksytty, AFET 25 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, AFET 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, AFET 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, AFET 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty nyt sitten, mä olisin voinut kaikki äänestää yhdessä samassa blogissa. No nyt Afet 29 puolesta. Tyhjä, hyvä vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. <clears throat> Afet 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. <clears throat> Afet 32 puolesta, siis 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 Jafetista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11, öö, 34 puolesta ty, vastaan tyhjä hyväksytty. 32, siinä on Lambertilta suullinen muutosesitys puolesta vastaan tyhjä. Niin ikään hyväksytty. Sitten 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksyt. Afet 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Afet 3 puolesta vastaan tyhjiä ei hyväksytty, siis hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Afet 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 3. Sen lisäyksenä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Afet 4 puolesta vastaan tyhjiä hyvä, äh, hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. A21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuu, Afet 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 Lambertsilta suullinen muutosesitys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 Lambertsilta taas su- suullinen esitys puolesta vastaan tyhjä. Tällä kertaa ei mennyt läpi. 13 puolesta vastaan Ai, haluatte tarkistaa 12? No tarkistetaan elektronisen niin, että saadaan vähän koneitakin käyttää. Äänestä alkaa. Yksi EPP-läinen liikaa. Kortti ulos. No niin, äänestys päättyy. Ja lopputulos näkyy tässä. Nippa nappa äh, hylättiin. Oli hyvä, että tarkistettiin tämä. Ja kukaan maisen erokkaan ehdotuksen esitti, anteeksi, no niin. No niin, 13 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Afet 17, äh, 7 puolesta, 7 siis puolesta, anteeksi, puheenjohtaja pahoittelee siis vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Voimmeko nyt äänestää äh, tämän äh, aloittaa äänestyksen koneella? No nyt niin, äänestys alkaa. Ja taas peleistä liikaa. Yksi kappale. Ja vieläkin. Ja päättyy. Jaa. No niin, melko selvällä. Herra Glante sai kauniksi, kauniiksi lopuksi. Kiitos, kiitos sihteeristölle varjoesittelijöille kompromissihalukkuudesta ja valmiudesta. Ja toivottavasti tämä nyt sitten jatkuu tässä koko neuvoston istuntoon asti ja sitten tähän täytäntöpanoa trilogiaan. Minäkin kiitän hyvästä yhteistyöstä, nopeasta äänestyksestä, ihan ennätysmäisesti. Sitten seuraavaan kohtaan kymmenen eurooppalaisesta laajakaistaverkosta. Edustaja Savela, se, jos haluatte rupatella omianne, menkää nopeasti salista sitten ulos. Ainakin, tai olkaa nyt edes hiljaa sitten. Edustaja Savella. Savella, puheenvuoro. Amen. Kiitos puheenjohtaja. Tämän mietinnön tarkoitus on esittää hyvin tasapainoinen ja kaikkien Äh, laaja asiakirja, jossa otetaan sekä komission että jäsenvaltioiden kannat huomioon ja annetaan aloitteita Euroopan unionin kansalaisille, kuluttajille sekä myös tärkeille sidosryhmille. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, hyvät kollegat, hyvät kollegat. 2003 vuonna komissio sanoi, että internet-liittymä on, siitä on tullut perusoikeus kaikille kansalaisille. Siitä lähtien laajakaistan asema on, on vahventunut kesäkuussa 2010 Suomessa laajakannasta tuli oikeus, kuten oikeus terveydenhuoltoon ja koulutuksiin. Lainsäädännön mukaan jokaisella jokaisella kansalaisella on oikeus ainakin yhteen megabittiin liittymään. 2009 vuoden jälkeen verkkooperaattorit Espanjassa, niin heitä kannustetaan antamaan peruslaajakaista palveluille kohtuulliset hinnat. Nyt tämä ensimmäinen keskustelu, sen tavoitteena on saada peruslaajakanta, laajakaista yhteys 2020 vuoteen mennessä ja erityisesti ka, eri, eri, vähintään kahden megabitin lä, ö, yhteys syrjäiseuduille ja vähintään ja korkeampi megabitin yhteykset kaupungeissa. 2020 tavoitteista on, niihin on, liittyy se, että digitaaliagendan pitää asettaa tavoitteita tuleville vuosille 2015-2008 EUn laajuisesti sekä kansallisesti. Lisäksi epäilemättä yksi suurimmista kysymyksistä, joihin pitää puuttua, on rahoitus. 2010 vuonna yksi 8 miljardia euroa annettiin tukea laajakaistalle. On arvioitu, että yli 100 megabitin yhteys maksaa yli 200-300 miljoonaa euroa ja tarvitaan miljardeja euroja, 38-58 miljardia euroa, että saisimme laajakaista yhteydet käytäntöön vuoteen 2020 mennessä tarvitaan uusia infrastruktuureja ja tämä aiheuttaa kuluja. Tämä pitää ottaa huomioon ja meidän pitää saada uutta rahoitusta tälle valtavalle hankkeelle. Esimerkiksi meidän pitää ottaa huomioon yksityisten ja julkisten kumppanuuksien rooli tässä osarahoituksessa ja pitää parantaa EU-rahastojen kapasiteettia. Meidän pitää työskentellä yhdessä kaikilla tasoilla, jotta saamme tämän tehokkaasti käyttöön. Ja kun keskustellaan EU-hankebondeista, niin tämä on Euroopan tasolla ja laaja kaista kuuluu infrastruktuurihankkeisiin, joka pitäisi saada EU-hankebondeilla rahoitettua uskotaan erittäin laajasti, että internetyhteyksiä pitäisi saada käyttöön ja että nyt ollaan eri, joissakin maissa ollaan hieman jälkijunassa, mutta kuitenkin meidän pitää muistaa, että me puhumme eri markkinoista ja on, ei voida, tai voidaan verrata nykyisiä lukuita. Mitä tulee talouskasvuun, meidän pitää painottaa sellaisia perusinfrastruktuureita, esimerkiksi kouluja, hallitusta, yritysmaailman infrastruktuuria, koska nämä ovat sellaisia aloja, jotka voivat vaikuttaa talouskasvuun. Tutkimuksena haluaisin kertoa teille esimerkkinä sen, mitä Romania on tehnyt hiljattain kotiliittymien alalla – Romania ei ole kunnollista infrastruktuuria ja se siihen on investoinut erittäin paljon optiseen tila- ja liityntäverkkoon. Ja tähän pystytetään, heidän ei tarvitse siis välittää insinöörityömaksuista. Ja haluaisin voisin jatkaa pitkäänkin tästä, mutta haluaisin kuulla enemmänkin sitä, mitä kollegoillani on sanottavaa. Mutta ennen kuin lopetan, haluaisin vielä sanoa paria muuta asiaa. Ensinnäkin kaikki meidän pyrkimykset, jotka liittyvät laajakaistan levittämiseen, ovat EUn ensisijaisia tavoitteita. Ja tähän liittyy myös, tärkeisiin asioihin liittyy myös kyber, kyberturvallisuus. Yli yleispalvelut ovat sellaisia asioita, joista on keskusteltu tämän tekstin yhteydessä. Mutta tässä ei ole mainittu sitä, että komissiolta saadaan tiedonanto toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Tässä vaiheessa voimme keskustella tästä mietinnöstä. Meidän ei pitä Kiitos erittäin paljon huomiostanne ja odotan, että pääsen työskentelemään poliittisten ryhmien kanssa ja saan kuulla kommenttejanne, jotta lopulta saisimme tasapainoisen ja laajan mietinnön aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Minulla on nyt sitten kahde, kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Pyrkikää rajoittamaan puheenvuorot minuuttiin kahteen. Äh, Valean äh, äh, onnittelut esittelee hyvinkin tasapainoisesta mietinnöstä. Mainit, että kaikki nämä perustat alueellisen syrjinnän tasavertaiset oikeudet, tekniikan edistyminen ja nämä muut ohjelmat siellä taustalla. Hyvä, hyvä näin. Hyvä, hyvä, että mainittiin myöskin valtion tuet tässä mietinnössä. tässä tapauksessa komission eh, tiedonannossa eh, näistä subven, subventioista puhutaan nimenomaan ne eh, hyvinkin suorasukaisesti ja olisi ollut tyhmä jättää se pois tästä. Minä tietenkin vastustan valtion apuja kilpailun vääristämisen ehkäisemiseksi, mutta, mutta siellä sitten, missä investoinnit eivät ole kannattavia maaseudulla ja harvan asutulla seudulla, me, meidän on hyväksyttävä tuet. Ja sitten tavoitteen asettelu myöskin poliittisten päättäjien taholta on erittäin tärkeä. Tavoitteet, joista sovittiin esimerkiksi digitaaliagendan osalta, eli laaja peruslaajakaista kaikille, eurooppalaisia 2030 mennessä, 2030 mennessä, ja että, että sitten että yli 100 megabaitin nopeuden yhteydet kaikille sitten 2050 mennessä. Tämä edellyttää tiettyjä tiet, jämäköitä toimenpiteitä. Mitä sitten kohtaan 29 erityisesti tulee? Minä en tällaista työryhmää, työryhmän perustamista kannata. Halutaan välttää uusia byrokraattisia instrumentteja ja vir- vir- virastoja. Ja e, mihinkähän tarkoitukseen tämä sitten e, perustettaisiin. En näe siinä mitään lisäarvoa. Lisäksi tällainen työ, e, työryhmään sitten kumminkin suurimmat toimijat saisivat suurimman edustuksen ja sananvallan. Kohdassa kolme mainittu kyberturvallisuus on oikein, oikein hyvä. Siihen tarvitaan vielä lisää tarkistuksia, koska me näihin, näihin digitaalisiin valtaväyliin pyrimme, ja silloin tietenkin tarvitaan varoja myöskin turvallisuuden esimerkki Romaniasta, romanialaisena täytyy sanoa, sanoa että täytyy todeta, että ei Romanian laajakaista investointeja ei pidetä taloudellisen kasvun kriteerinä, se olisi aika heikko esimerkki siltä osin. Tämä kuitu ei ole välttämättä hyvä, vaan, vaan huono asia, kun pitkin kaupunkia, kaupunkeja risteilee kaapeleita pilvin pimein Eli me haluamme, että, että, että nämä yhteydet kaivetaan maan alle tästä lähinnä. Eli tämä oli heikko esimerkki siltä osin. Edustaja Kauf. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijää Rova Savelaa tästä mietinnöstä ja tästä erittäin avoimesta työtavasta, joka hänellä on ollut mietinnön valmistelussa. Haluaisin keskittyä muutamaan asiaan, jo, ja, joita halusin ehdottaa tämän mietinnön täydentämiseksi. Ensinnäkin liittyen johonkin, joka on mainittu, eli neutraalisuus ja yli, yleispalveluiden tarjoamisen. Kun puhumme laajakaista tarjoamisesta, niin meidän pitäisi puhua sellaisista yli yleispalveluista, jotka ovat rahoituksellisesti ja teknisesti mahdollista tarjota kaikille käyttäjille. Toisekseen me puhumme tästä kehityksestä. Meidän pitää ehkä liittää tämä myös ICT-palveluiden talve, kehittymiseen. Ja kaikki nämä kehitykset teknologiassa liittyvät erittäin läheisesti laajakaistan hallintaan ja siihen sen toteuttamiseen. Haluaisin tutkia sitä, mitä mainittiin tässä kyberturvallisuudesta. Meidän pitää painostaa komissiota tässä asiassa ja myös siitä, että he työskentelisivät kyberturvallisuusstrategioiden puolesta toisin kuin kollegani Aldesta, minä tukisin sitä, että meillä on tällainen työryhmä, joka keskustelee ja muokkaa laajakaistaan tulevaisuutta Euroopasta. Ja ymmärtäisin, että tässä pitäisi olla mukana myös sidosryhmät. En tarkoita tällä ainoastaan suurempia yrityksiä, mutta tarkoitan myös Euroopan toimielimiä ja kuluttajien edustajia, esimerkiksi Pärke Nisa, jotta meillä on hyvin laaja sidosryhmien panos tässä laajakaista kysymyksessä. Sitten monia asioita, jotka liittyvät rahoitukseen ja siihen, että yksityisiä investointeja tuettaisiin. Se yksittäiset investoinnit, niiden pitäisi olla tärkeässä asemassa ja me emme voi saada 100 prosenttia laajakaista käyttöön ilman yksityistä rahoitusta. Ja lopulta meidän pitäisi ottaa myös mukaan paljon paremmin alueet, kun me puhumme laajakaistoista. Högmark. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä mietinnöstä. Minulla on kolme huomiota. Ensinnäkin on erittäin tärkeää painottaa sitä, että tarvitaan kyberturvallisuutta, koska tämä liittyy uskottavuuteen ja internetin rooliin. Toinen osa asia, josta olemme keskustelleet jo aikaisemmin, mielestäni me tarvi, meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Ja uskon, että, tai ymmärrän esittelijää, koska on erittäin helppoa puhua asioista ilman, ja puhua tavoitteista ilman, että niitä tavoitellaan. Mutta meidän pitää muuttaa meidän ajattelutapaa, koska jos emme ole kunnianhimoisia ja pyri saamaan korkeita nopeuksia, niin muut ottavat ne. Ja tämä ei liity ainoastaan poliittisiin päätöksiin, vaan tämä on puitteistoinneille. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että me keskitymme siihen, että me avaudumme kaupallisiin investoinneille, koska tämä on se tapa, jolla voimme internettiä ja laajakaistaa kehittää nopeasti. Ja tämä on hieman paradoksista, koska niin heti kuin me teemme tästä julkisen kulutuksen aihe, niin me myös rajoitamme meidän toiminta-alaa. Me tiedämme, koska meidän pitää vain katsoa budjetteja jäsenvaltioissa tuleville kymmenelle vuosille ja näemme, että siellä on paljon rajoituksia investoinneille ja kulutukselle ja siksi on erittäin tärkeää, että me käytämme tätä aluetta kaupallisille investoinneille. Ja kolmanneksi meidän pitäisi keskittyä tai olla erittäin keskittyneitä, kun puhumme valtion tuesta alueilla, joilla meillä ei ole kehitystä. Ja myös pyrimme lisäämään laatua ja kapasiteettia myös silloin, kun se ei tällä hetkellä ehkä ole erittäin kiinnostava kaupallisille investoijille, mutta tämä voisi edistää kapasiteetin kehittymistä. Ja meidän pitää olla erittäin keskittyneitä tähän ja meidän pitää ottaa huomioon kaupalliset investoinnit ja tukea. Sitten käytämme valtion tukea, kun se on tarpeen. Kollega Brezina, danke. Sitten edustaja Pasina. Kiitos kovasti hyvästä mietinnöstä. Minä en vastusta poliittisia päämääriä, joita tässä on eh, eh, julkituotu, esimerkiksi laajakaistanopeuksien kasvattaminen, ja se, se tosi seikka, että sitä, sitä tarjottaisiin mahdollisimman laajalla kansankerroksilla Euroopassa, sitä en vastusta. Mutta tämän neutraalisuus kohdassa A on lueteltu tukkuvaihtoehtoja siitä, miten laajakaistaa voidaan toteuttaa. On kuparia, kaapelia, langattomia satelliittia ja muita välitys järjestelmiä kohdassa yhdeksän sitten, kun puhutaan tästä puhutaan sitten vastaavasti tek- teknisestä neutraaliudesta. Tässä on yksi, ainoastaan yksi vaihtoehto, se on satelliitit. Satelliitit ovat kaikkein kaukaisimmat lähettijät, lähettimet. Ja me, meillä ei, tämä tämän tapaisia järjestelmiä ole maankamaralla tarjota. Satelleiteilla on ihan omat tehtävänsä. Ja minä haluaisin, että, että näitä taajuuksia, tai että nämä taaru, taajuudet suojattaisiin mahdollisimman hyvin, niin että mitään interferenssejä ei ole, että, ja että niitä voidaan käyttää sitten mahdollisimman hyvin hyväksi. Äh, Kollega De Angelis. De Angelis. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nopea laajakaista yhteydet internetissä voivat tuoda paljon hyvää, erityisesti ajatellen talouden nousua, vähän niin kuin sähkö, sähköinen vallankumous aiheutti 1800-luvun lopulla investoinnit uusiin avoimiin ja kilpailukykyisiin verkkoihin myös julkisen tuen avulla ovat varmasti paras tae sillä, että saavutetaan tavoitteemme vuoteen 2020 mennessä. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa, jotka ovat mielestäni keskeisiä ajatellen avointa kilpailukykyä ja demokraattista pääsyä uusiin verkkoihin. Ensinnäkin kestävästä kilpailukyvystä se voidaan varmistaa tukemalla avoimia arkkitehtuureja. Tämä olisi samoilla linjoilla julkisen tuen myöntämisen sääntöjen kanssa ja näin voitaisiin välttää vaara markkinoiden monopolisoitumisesta. Toinen kysymys. Jäsenvaltioiden on va- varmistettava uudet uusien kuituinvestointien saaminen. Näin voitaisiin saada aikaan infrastruktuuri säästöjä ja hyötyä muiden markkinasegmenttien investoinnista ja, ja, ja, ja vähentää näitä kaapelointikustannuksia. Sitten käytömahdollisuudesta on tärkeää taata oikeudenmukainen ja järkevä pääsy. Euroopan kuluttajien on voitava hyötyä kilpailukykyisistä palveluista ja on näin ollen tärkeää, että otetaan huomioon myös epäsuorat kustannukset maksujen laskettaessa. On otettava käyttöön säännöt, jotka hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa niin, että voidaan tasapuolisemmin taata pääsy uusiin verkkoihin. Haluaisin kiittää Savela erittäin hyvästä alustuksesta. Toivon, että voimme tehdä näitä muutoksia, niin että voimme suojella markkinoiden kilpailukykyä ja erityisesti Euroopan kuluttajia. Kiitoksia. Kollegin Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe doamna Țavela pentru raport. Au. Avem, uh, nu... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani onnitella Rovasavella hänen mietinnöstään. Mielestäni on tärkeää tukea jo saatavilla olevan infrastruktuurin kehittämistä, mutta meidän on myös tuettava digitaalisen sisällön kehittämistä. Vuonna 2008 Meillä oli tämä taloudellinen, taloudellinen elpymissuunnitelma ja tuolloin komissio ilmoitti, että miljoona euroa kulutettaisiin siihen, että no, nopea internet saataisiin kaikille Euroopan. Mutta tähän tavoitteeseen ei päästä eikä näitä varoja myönnetty nyt puhutaan tavoitteista, joihin olisi päästävä vuoteen 2013 asti, mutta tämä ei ole mahdollista, mikäli meillä oli riittävästi budjettia käytettävissämme. Meidän pitäisi kiinnittää myös erityistä huomiota harvaan asuttuihin ja kaukaisiin alueisiin, internetin palvelun tarjoajia ja verkoston tarjoajia ei kiinnosta näiden alueiden Mm, kattaminen, koska ne eivät usko saavansa riittävästi voittoa. Siksi tarvitaan julkisia varoja, jotta infrastruktuurit saadaan myös harvaan asutuille ja kaukaisille äh, syrjäisille alueille. Vielä viimeisen asiaa haluaisin puhua verkkoturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta. Hyvä puheenjohtaja, olisi ehkä hyvä, että tämä valiokunta laatisi mietinnön verkkoturvallisuudesta. Euroopan komissio on tätä jo pohtimassa ja olisi hyvä, että meillä olisi valiokunta-aloitteinen mietintö tästä asiasta. Kaikki suojamekanismit infra- informaatioyhteiskunnassa ovat äärimmäisen tärkeitä. Meidän on varmistettava, että kaikki informaatioyhteiskunnan yhteiskunnan toimijat tuntevat velvollisuutensa ja vastuunsa Tämä koskee sekä kuluttajia että toimittajia. Kiitoksia. Angelika Niblo. Edustaja Nibler, kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin yhtyä niihin kollegoihin, jotka ovat, jotka ovat esittelijät tukeneet ja kehuneet. Tästä minusta tämä on hyvä punnittu mietintö, erityisesti mitä tulee sieltä, että mihin vielä tarvitaan panostuksia – mistä tarvitaan yksityistä investointia, jotta, jotta laajakaista teknologiaa voitaisiin kehittää jäsenmaissa ja millä, millä tavalla sitten halut, voitaisiin varmistaa laajakaista yhteydet kaikille. Pari pientä huomiota. Ensinnäkin minusta ehkä mietinnössä voitaisiin kansallisia säätelijöitä ja niiden sääntelijöitä teidän roolia painottaa enemmän – Äh, täytyy tietää, missä, missä raja kulkee sitten yksityisen ja valtion tuen välillä ja miten sitä tulee sitten saatavuuden varmistamiseksi toteuttaa. Samoin pitää sitten hiukan vielä miettiä sitä, miten Euro- mikä e-, e-, Euroopan unionin rooli voisi tässä ää, äh, ää, äh, koordinoinnissa, mikä on Enisan rooli voitaisiin kenties siltä osin sisällyttää selkeitä suosituksia. Siltä osin mietintöä voitaisiin työstää hiukan huolellisemmin sitten, mikä, mitä jäin kaipaamaan, on tämä satelliittiviestintä. Siitä, siihen tarvitaan minusta täsmennystä. Täsmennystä satelliittiteknologian kauttahan voitaisiin laajakaista yhteyksiä kenties tarjota huomattavasti halvemmalla kuin tähän asti sitten vielä kysymys joko esittelee tai komissiolle. Muista kun Telekom pakettia puitiin pari vuotta sitten. Si- eh, se eh, todettiin, että mikä oli kaikki, kaikkein kalleinta aina tässä laajakanta, laajakaista yhteyksien rakentamisessa. Ja tuolloin telekompaketin yhteydessä päätettiin, että aina kun eh, joku jossa uusia putkia vedetään ja ojia kaivetaan auki, silloin aina varataan sitten yhteysmahdollisuus tai kaapelivetomahdollisuus laajakaistalla. En, mulla ei aavistustakaan, miten pitkälle tätä on sitten kyetty jäsenmaissa toteuttamaan. Hmm. Ehkä, edus, ehkä esittelijällä on joku yleinen kätä, laajempi näkemys tästä, mutta olisi kuitenkin mielenkiintoista saada tietää, kun tästä infrastruktuurista nyt keskustelemme, miten sitä on jäsenmaissa sitten toteuttaa. Ja siitä olisi hyvä saada yksityiskohtaisempaa tietoa jäsenmaakohtaisesti. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin kollegallemme Rovat Savelalle, koska hän on tehnyt eh, hyvin kiinnostavan ehdotuksen. Haluaisin muistuttaa tässä keskustelusta, jota kävimme ensimmäisessä mielipiteiden vaihdossa koskien tätä asiaa. Ja tuolloin meillä oli konsensus siitä, siinä, että haluaisimme toimenpidepaketin, jossa olisi mukana nämä laajakaista kysymykset, mutta sen lisäksi suositukset, jonka valiokunta oli hyväksynyt koskien verkkoon pääsyä. Ja vielä tämä asia, joka koskee taajuuksia syistä, joihin täällä on viitattu. Erityisesti Gunnar Högmark, taajuusesittelijämme, puhui tästä. On tärkeää, että tässä mietinnössä ja laajakaista ajatella meillä olisi samankaltainen kanta e- haluaisin korostaa sitä, että meillä olisi tämä 800 kaista, joka olisi vapautettu vuoteen 2013 mennessä, mutta lisäksi se olisi, se, lisäksi olisi tätä 700 MHz kaista laajennettava, aivan kuten tuossa äh, taajuuksia koskevassa mietinnössä ehdotetaan. Minusta tämä kohesio on tärkeä ajatellen äh, parlamentin kokonaisnäkemyksiä olisi johdonmukaisempaa toimia näin. Ja syystä, joista en nyt erityisemmin halua puhua, koska niistä on puhuttu loputtomasti muissa keskusteluissa, on tarpeen, että Euroopan unionilla on nämä mahdollisuudet hyödyntää kaistoja, jos todella haluamme saada aikaan kilpailukykyisen alan tästä maailmassa. Rova Chavela haluaisin kiittää siitä, että hän on ottanut mukaan tämän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten elimen, joka pyrkii luomaan yhtenäismarkkinoita sähköisille markkinoille. Tämä on erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää se rooli, mikä tällä eurooppalaisten sääntelyiden elimellä voi olla. Voi olla, että teen jotakin tarkistuksia. Ja on todella tärkeää pitää kiinni johdonmukaisuudesta että parlamentilla olisi tällä alalla johdonmukaiset näkemykset koko tämän komission tarjoaman paketin osalta, joten taaju, taajuus ne, asioista olisi otettava tähän asiakirjaan sama kunnianhimoiset tavoitteet mukaan kuin, kuin tuolla taajuusmietinnössäkin tehtiin. Kiitoksia. Madame Grostet. Edustaja Grostet. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on kahdesta syystä tärkeä mietintö. Näin, mitä uudet nopeat verkot ovat välttämättömiä, että voidaan edistää Euroopan unionin kansainvälistä kilpailukykyä. Toisaalta kyseessä on selkeä tarve kansalaisillemme. Täällä on puhuttu Euroopan rahoituksesta, EIPstä ja e KRstä, e julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta, mutta kuinka voisimme todella kannustaa vähemmän kilpailun alaisia toimijoita tarjoamaan mahdollisimman laajaa kaistaa kaikille? Onko kaikki keinot käytetty? Onko meillä jo esimerkkejä hankkeista, joita on, on toteutettu, mm, keinoille, joista esittelijä puhuu? Haluaisin korostaa myös yhtä asiaa. Sanoin, että tämä oli laajakaista on hyödyllinen kaikille kansalaisille. Meidän olisi korostettavakin tässä juuri näitä mahdollisuuksia saada aikaan säästöjä ja innovointia tämän laajakaistan kautta niin, että kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus äh, päästä internetin. Keskustelimme rajat ylittävästä terveydestä ja tuolloin korostin äh, etäterveydenhoitoa, etälääkärinhoitoa, mutta valitettavasti emme saaneet tekstiin mitään kovin innovoivaa, koska jotkut jäsenvaltiot vastustivat. Minusta meidän pitäisi olla kaikkien yhtä mieltä siitä, että, että kannustaisimme jäsenvaltioita investoimaan tälle alalle, koska se tuo muassa myös säästöjä. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia komissiosta. Matea, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Kuten edellisessä kokouksessa äh, jo totesin komissiosta, tämä, komission mielestä tämä on erittäin hyvä mietintö. Me olemme tehneet äh, lähe, läheistä äh, hedelmällistä yhteistyötä esittelijän kanssa en halua lähteä tuhlaamaan aikaa ja kommentoimaan kaikkia äsken kuultuja kommentteja. Muutama yleis, yleinen havainto. Kannattaa vielä kerran korostaa sitä, niin kuin monet muutkin ovat tehneet, että miksi tälle tielle on lähdetty, miksi tämä mietintö ylipäätänsä on tarpeen. Euroopan 2020-strategian perustana on digitaalinen strategia, kahvu, työpaikat, mainittiin tasavertaiset mahdollisuudet e, ja kilpailukyky. IT-sektorin tuottavuuden kasvusta puolet tulee nimenomaan tältä sektorilta. Se on taloudellisen kasvun paras veturi, siksihän tähän on lähdetty. Sen vuoksi nimenomaan tätä mietintöä kannattaa painottaa entistä enemmän. Me olemme tehneet Euroopan tason ehdotuksia. Tässä laajakaista paketissa on mentävä vielä pidemmälle ja meistä tämä mietintö, jos, jos, on hyvin myönteinen asenne koko hankkeeseen ja on muutamia hyviä ehdotuksia, on tärkeässä asemassa. Monet kommentoijat viittasivat mahdollisuuteen vähentää, laskea investointikustannuksia. Komissio katsoo, kuten monet me pitkin, että yksityinen investointi on avain tie kohti meidän tavoitteitamme. Sitä ei ole tarjolla kaikilla alueilla, mutta kuten esittelijä totesi, noin 250 miljardin potti tarvitaan tämän hankkeen toteuttamiseksi, ja siitä suuri, suurin osa on lähtöisin yksityiseltä sektorilta. Me tietenkin pyrimme alentamaan näitä investointikustannuksia investointien mieliksi mitä sitten tulee näihin maanalaisiin ujiin tai muihin tällaisiin kaivantoihin, kaiva kerran, niin kuin jenkit sanovat, tästä kysyttiin. Meillä on tästä valmisteilla selvitys, ja nyt me tulemme työskentelemään yhdessä jäsenmaiden kanssa avustamaan tässä prosessissa. Jäsenmaat ovat lähestyneet meitä ja ilmaisseet toiveensa läheisemmän yhteistyön käynnistämiseksi. 23. maaliskuuta meillä on jäsenmaiden kanssa palaveri tämän hankkeen edistämiseksi. Me olemme aina korostaneet sitä, että jokaisella jäsenmaalla pitäisi olla strategia, jotta, ne, jotta he sitten saavuttavat tavoitteensa. Ei tietenkään eivät tietenkään kaikki jäsenmaat tähän, tota, hankkeen, tähän tavoitteeseen yllä ta, tasajalkaa. Siinä on tiettyä, tiettyä etä, epätahtisuutta. Sitten tämä satelliittikommentti, satelliittihavainto. Äh, telekommunikaatio-lainsäädännön puitteissa meidän pitää pysyä neutraaleina. Jos satelliitein saavutetaan tämän, nämä tavoitteet, silloin satelliitit ovat osana tätä strategiaa. Mutta, mutta sikäli kun tiedän, että toistaiseksi satelliitit eivät ole teknisesti kyllä valmiita auttamaan tämän äh, kolma, kolma, 30 megabitin tavoitteen saavuttamista, voivat hyvinkin olla jo vuonna 2020 silloin kun niitä käytetään yhdessä langattomien yhteyksien kanssa, eli silloin satelliitin kautta linkitetään sitten edelleen mastojen kautta yhteyksiä esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla. Silloinhan siitä, silloin se toimisi hyvin. Monet mainitsevat turvallisuuden olemme aivan ehdottomasti yhtä mieltä kaikkien kanssa turvallisuustarpeesta. Mut se, sitä käsitellään muut, muutenkin digitaaliagendan puitteissa, eikä sitä ole tässä nyt eri, erikseen korostettu. Mutta vakuutan toki kaikille, että, että turvallisuuteen kaikki tuleva työmme myöskin nojaa hyvin merkittävällä tavalla. Eipä no, tässä yhteydessä sen kummempaa. Kiitokset vielä edustaja Sävelälle hyvin myönte- myönteisestä hyödyllisestä mietinnöstä. Edustaja sävel haluaisitteko vielä käyttää loppupuheenvuoron aiheesta? Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille heidän panoksestaan tähän mietintöön. Myös komissio Era Mateo komission puolesta kiitos erittäin paljon. Me teimme hyvää yhteistyötä. Hyvät kollegat, tässä valiokunnassa meillä on ollut mietintö, mietintö, Kastion mietintö, Kastion mietintö digitaaliagendasta. Ja lisäksi meillä oli radiotaajuus mietintö herra Hogmanilta, joten Hogmarkilta. Högmarkilta. Joten se, mitä pyrin tekemään tässä mietinnössä, on se, että pyrin olemaan tämän digitaaliagendan kanssa samoilla linjoilla ja herra Hockmarkin äh, mietinnön kanssa. Ja toivottavasti onnistuin tässä. Kommentit otetaan hyvin vastaan. Me pidämme esittelijöiden kokouksen ennen määräaikaa tarkistuksille. Tarkistusten määräaika on 23. maaliskuuta kysyn sihteeristöltä tästä, onko tarkistusten määräistä tietoa? 23. maaliskuuta. Haluaisin vain tehdä kaksi kommenttia näihin kollegoiden huomioihin. Yksi asia on se, joka on erittä e, saanut paljon kommentteja, on tämä työryhmän perustaminen. Komissio on jo ilmoittanut tämän digitaalin työryhmän kokoonpanon, joten meillä pitäisi olla tässä mietinnössä mukana työryhmä ja meillä pitäisi olla kaikki tekijät mukana tässä. Ei pidä unohtaa, että tämä on erittäin nopeasti kasvava markkina-alue ja meidän pitää seurata ihmisiä ja kuluttajia tällä markkinoilla. Toinen huomio liittyy liittyy herra Högmarkin kommenttiin valtion tuesta sekä kapasiteetista. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on erittäin hyvä ehdotus. Rova Niblin ehdotti, eh, tai hän teki ehdotuksen, en ole tietoinen siitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, mitä tulee tähän televiestintätyöhön, mutta ehkä komissio voisi antaa tähän vastauksen. Meillä on tapaaminen varjomietin esittelijöiden kanssa ja määräaika on 23.3. ja kiitos äh, sihteeristölle tuesta tähän työhön. Kiitos. Bedanke mich. Kiitän. Jos muita puheenvuoroja pyyntöjä ei ole. Lopetamme tämän esityksestä kohdan käsittelyn, eli kuten edustaja Sävelä jo totesi, 23.3. mennessä, puoleen päivän mennessä ne muutosesitykset sisään. Sitten 25.6. toukokuuta voimme äänestää, jotta saamme sen valmiiksi sitten mahdollisesti heinäkuun täysistuntoon. Sitten seuraava esityslistan kohta, jos talousarvion yleisesittelijä – on paikalla. Onko edustaja Baltsani paikalla? Tarvitaan Baltsanin. What can we do now? The... Mitä nyt sitten tehdään? Um, uh, Eigentlich müsste die Kollegin Balsini jetzt hier sein. Äh, äh, edustaja Balsani ei ole paikalla, vaikka hänen piti olla ja hänen toimistonsakaan, toimistonsakaan ei vastaa. Ehkä on matkalla. Olisi fiksuin johtopäätelmä tästä. Auch schlecht mit dem anderen Tagesordnungspunkt jetzt anfangen, weil dann wieder die entsprechenden Kollegen fehlen. Voi myöskään aloittaa seuraava kohtaa, koska siitä senkin käsittelystä puuttuvat sitä sen henkilöä. No odotetaan nyt pari minuuttia. Wir haben gar keine andere Wahl. Gut. Dann darf ich... Äh, no niin. No niin, pidemmittä puhetta. Puolestan nimissänne äh, haluan toivottaa edustaja Balzanin tervetulleeksi. Hän on budjettivaliokunnassa vastuussa yleisesittelijän ominaisuudessa 2012 yleisestä talousarviosta. Hän, hän on äh, pyytänyt pyysi audienssia paino, painopisteistä – painopisteistä. Meistä se oli hyvä idea, että et, on täällä ihan henkilökohtaisesti läsnä, ettei me sorru mihinkään pelkkään kirjeenvaihtoon. Tervetuloa lämpimästi. Meillä on tässä pari, tunt, pari, tuntia, pari puolisen tuntia aikaa tälle aiheelle. Ja sen mukaan sitten sali ymmärtää käyttäytyä Grazie Presidente e a voi tutti. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän kaikkia kollegoita tästä tapaamisesta. Syy, miksi olen täällä tänään, on hyvin yksinkertainen. Minusta on aivan keskeistä, että otamme välittömästi mukaan erityisvaliokunnat tähän budjettimenettelyyn. Budjettimenettely on pitkä ja monimutkainen. Viime vuonna havaitsimme, että että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ei ole suinkaan yksinkertaistanut toimielinten välisiä suhteita, budjettiviranomaisten välejä ja siksi olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että aivan alusta asti menettely laajenee budjettivaliokunnan ulkopuolelle ja otetaan mukaan myös erityisvaliokunnat. Tähän liittyy strateginen keskeinen syy näinä taloudellisesti vaikeina aikoina, jossa nyt elämme, on aivan selvää, että, että jos meillä on aivan alusta selkeä kuva omista painopistealueistamme, ja tarkoitan näillä en niinkään parlamentin, vaan unionin painopistealueita, tämä on aivan strategisen tärkeää, koska näin voidaan tehdä nopeasti tehokkaita, nopeita päätöksiä. Olette nähneet ehdotukseni työasiakirjan myötä ja myös mietintöluonnoksessamme, josta ensi viikolla äänestämme täysistunnossa. Kyseessä on vahva ponnistus niin, että saamme alakohtaiset prioriteetit mukaan vuonna 2012 budjettiin ja niin, että ne liittyvät 2020 strategian viime vuonna havaitsimme, että tarvitaan vahvempaa talouden ohjausjärjestelmää. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa on otettu käyttöön eurooppalainen ohjausjakso. Tämä edellyttää suurta koordinaatiota ja, ja kansallisten budjettien lähentämistä Euroopan budjettiin. Tämä, jotta saavuttaisimme kymmenessä vuodessa eh, nämä Euroopan 2020 tavoitteet, meidän on tehtävä niistä funktionaalisia ja välittömästi. Nyt nämä ovat ne tavoitteet, joihin unioni on monilla tav- tav- tavalla pyrkinyt viime, viimeksi helmikuussa äänestimme päätöslauselmasta näistä tavoitteista, jotka ovat meille prioriteetteja, niin niissä hyvin selkeästi, niissä on hyvin selkeästi tämän valti, valikunnan val, valtuuksiin kuuluvia asemia, asioita, investoinnit, tutkimus, kehitys, eli kasvu, jonka myötä Euroopasta tulisi kilpailukykyisempi kansainvälisesti. Olen aivan alusta alkaen budjettivaliokunnassa ehdottanut, että avaamme budjettimenettelyn erityisvaliokunnille, kun määritellään alakohtaisia prioriteetteja, eli niitä, joista tulee olennainen osa omaa päätöslauselmaamme 24. valiokunnan kokouksen jälkeen, niin että se olisi toukokuun alussa valmis, niin että meillä olisi heti käytössämme väline, jonka myötä voimme avoimesti ja johdonmukaisesti toimia, kun tar- laamme tarkistuksia budjetin luvuista. Ja näin tarvitsemme selvät poliittiset prioriteetit pyydän, että todella ryhdytte nyt pohtimaan näitä prioriteetteja tulevaa budjettia ajatellen. Tässä on kaksi puolta. Meillä on myönteisiä prioriteetteja, eli on pohdittava, mitä haluamme ottaa mukaan vuoden 2012 budjetin prioriteetteihin, sitten mitä on kielty, negatiivisia prioriteetteja, eli mistä asioista olemme sitä mieltä, että niitä ei enää olisi tuettava niin kuin menneisyydessä. Olisi siis lähinnä ymmärrettävä, mitä haluamme tehdä, mikä on kaikkein tärkeintä, mitä haluamme tehdä seuraavan budjettikauden aikana. Tämä pohdinta koskee myös, hank- myös valmistelevia hankkeita ja pilottihankkeita. Pilottihankkeiden ja valmistelevien hankkeiden osalta ne ottavat osan marginaalista liikumavarasta, ne ovat hyvin äh, rajallisia nyt kun olemme kauden lopussa ja siksi on tärkeää aivan alusta asti ymmärtää, mitä pyrkimyksiä kullakin valiokunnalla on omilla vastuualueillaan niin, että voisimme mahdollisimman pian ja varmasti ennen kesää tehdä alustavan luettelon komissiolle ja saada palautetta ja näin voisimme päästä eteenpäin ja asiassa. Eli olisi määriteltävä prioriteetit budjettia varten, eh, eh, ehdotusta varten, jonka komissio tekee 24. Ja sitten voimme tehdä tarkistuksia eh, luvuista tehokkaalla tavalla ja sitten ennen kesää ymmärtäisimme, mitkä, mitkä pilottihankkeet ja valmistelevat hankkeet ovat sellaisia, joita on syytä jatkaa. Liikkumavarat ovat vähäisiä, niin kuin sanoin. Tämä on aivan luonnollista, kun olemme ohjelmakauden loppupuolella, mutta haluaisin muistuttaa, että, että tämä tosi asia johtaa tänä vuonna mahdollisesti siihen, että voidaan konkreettisemmin ja realistisemmin hyödyntää tätä 5 prosentin eh, liikkumavaraa, josta on säädetty toimielinten sopimuksen artiklassa 37. Tästäkin voisimme siis keskustella. Nyt teillä on pallo ja teidän osallistumisen on nyt tärkeää. Nyt todella pyrkisimme ymmärtämään aivan alusta asti, mitkä ovat tärkeimpiä budjettikohtia ja strategian 2020 teillä on tässä paljon sananvaltaa ja haluaisin tietää, mitä teidän mielestänne olisi vahvistettava ja mitä olisi pienennettävä seuraavassa budjetissa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta, johdannosta. Ihan oikein huomautitte, että meidän pitää tällä kertaa olla paljon konkreettisempia ja mallaisempia, kun mietimme varojen jakamista, varojen, jotka käyvät yhä hupenevat yhä merkittävämmin. Kiitän kovasti siitä tilaisuudesta, nyt tästä tilaisuudesta keskustella tästä. Niin, kiitoksia kofea ensin Kiitän edustaja Balsania siitä, että hän on pyytänyt tätä tapaamista ja että me voimme keskustella. Edellisellä kerralla esittelijä Herzog puheenjohtajan avustuksella laati kirjeen, jossa tämän valiokunnan kanta koordinaattorien sopimalla tavalla perille toimitettiin, mutta tällä kertaa meillä on äh, tilaisuus nyt sitten äh, keskustella ihan, äh, ihan avoimesti tässä silmästä silmään yhdessä koordinaattorien ja muiden kanssa. Kenties tämäkin, tämänkin keskustelun anti voidaan vielä sitten kirjata kirjalliseen muotoon, kirjeen muotoon. me aivan Äh, yhtä mieltä äh, tästä painopisteestä, jonka te Palsani, edustaja Balsani omassa asiakirjassanne olette äh, ilmaisseet koskien sitä, miten EUn 2020 strategia sopeuttaa tähän budjettipolitiikkaan, tai pikemminkin voisin, toisinpäin, ja nimenomaan sitten painottaa näitä lippulaiva-aloitteita me olemme monista näistä vastuussa. Me tarvitsemme tavoitteen asetteluun johdonmukaisuutta ja myöskin sitten sekä eurooppalaisen että kansallisen, kansalliseen rahoitukseen selvyyttä. Tämä on erittäin tärkeä prioriteetti tälle valiokunnalle ja meidän pitää tätä ohja, eurooppalaista ohjausjaksoa todellakin sitten käyttää hyväksemme saadaksemme aikaan paremman koordinaation. Minä, kuten eh, tekin, eh, haluaisimme, haluaisin käyttää eh, eurooppalaisia investointeja tutkimuksen, kehityksen ja innovaation saralta entistä paremmin, erityisesti sitten painottaa pk-sektoria, vihreää teknologiaa, siitäkin olemme aika pitkälle yhtä, yhtä mieltä. Ja meidän pitää myöskin investointipankin ja muiden toimijoiden synergiaa tältä osin parantaa. On tärkeää huomata, että äh, näitä määrärahat, jotka ovat, äh, ovat, äh, ovat näille tavoitteille ja lippulaiva-aloitteille tärkeitä, eivät hupene, vaan päinvastoin kasvaa. Sitten vielä teidän kommenttinne siitä, että, että, että tämä eurooppalaisen ohjausjakson ja Eurooppa 2020 strategian rooliin sitten sopeuttaa tämä parlamentaarinen osallistuminen. Me itse valiokuntana voisimme tässä olla tavallaan toimia myöskin sitten esimerkkinä ja yhteistyössä sitten kansallisten parlamenttien kanssa vahvistaa näitä asemiamme siinä. Sitten toinen huomio. Viime vuonna jo totesimme, kuten ilmeni Rova Herzogin niin työ, työstä, että monet suurhankkeet ovat sitten ristiriidassa muiden sekt- sekt- sektorien tutkimuksen kanssa, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman sisällä. Meidän pitäisi tänä vuonnakin taas todeta, että, että tämänkin, tämän ää, valiokunnan merkittävä tavoite on estää näiden suurhankkeiden kielteinen vaikutus ja heijastuminen sitten muihin, muihin seitsemännen puiteohjelman tutkimuskohteisiin. Kolmas huomio. Erityisesti energiasektorilla meidän pitäisi löytää painopiste tai nostaa se. Siitä esimerkiksi se tavoitteiden tavoitteista sopiminen, e-, eihän tätä ajankohtaista energiapoliittista keskustelua viitata siihen, että, että tämä kunnianhimo koskien energiaturvallisuuden ja kestävän energiapolitiikan eteen on myöskin sitten merkittävä rooli ilmastonsuojelussa. Tässä pitäisi eh, eh, pyrkiä e, entisistä kunnianhimoisemmin edetä. Mitä iteriin tulee, meidän pitää eh, huolehtia sitten toisaalta siitä, että ettei ITERinkään rahoitus sitten ole pois muusta, muusta tutkimus- ja innovaatio kehityksestä Galileosta. Galileoon sisältyy samanlainen ongelma. Minusta olisi oikea tava edetä, et, eriyttää Galileo kokonaan omaksi pääluokaksi ja olisi sitten myöskin päättää, minkä verran EU-budjetista jatkossa tullaan asettamaan e, Galileon käyttöön jossakin vaiheessa myöskin jäsenmaiden täytyy osallistua tähän rahoitukseen niin ikään kannattaa, kannattaa että, että, että myöskin käyttäjät otetaan sitten mukaan rahoittajiksi. Mitä PK-sektoriin tulee, sekä SEPin että tutkimuksen puiteohjelmiin liittyen siinä edellytetään parempaa prioriteettien saatavuutta ja kun tätä Small Business-asetusta arvioidaan uudelleen 2020 strategian osana, siinä täytyy myöskin sitten edetä mainittuun suuntaan. Mitä sitten tulee riskijako rahoitusvälineeseen, minusta se vaikuttaa menestyksekkäältä, onnistuneelta välineeltä, minkä vuoksi haluaisinkin, äh, että tämän välineen rahoitusta kasvatettaisiin. Äh, äsken edustajat Savelan mietintöä äh, käsitellessämme viittasimme tähän digitaaliseen Eurooppaan. Siihen tarvitaan uusia rahoitus, rahoitusvälineitä EUlta ja investointipankilta, jotta laajakaista yhteyksiä todella voidaan sitten parantaa. Se kannattaa ottaa huomioon sitten toinen äh, kuuma peruna äh, tässä teo, nykyisessä teollisuuspoliittisessa keskustelussa, eli siis äh, resurssien, resurssitehokkuus olisi nostettava yhdeksi painopisteeksi. Ja ihan kauniimmaksi lopuksi näistä pilottihankkeista ja näistä valmistelevista toimista, preparatory actions, Aikaahan vielä on, mutta minä lämpimästi vetoaisin sen puolesta, että varjoesittelijät ja koordinaattorit voisivat näihin sitten keskittää voimansa, että voisimme tehdä asiallisia, muut, asiallisia ehdotuksia tältä osin. Herzog. Thank you, Chairman, as a shadow Kiitos puheenjohtaja. Tämän komitean tai budjettikomitean varjoesittelijä, niin haluaisin kiittää erityisesti Rova Balsani. Tämä on ensimmäinen kerta, kun budjettivaliokunnasta joku käy täällä meillä vierailulla, ja tämä on selvä osoitus siitä, että budjetti on tehty yhteispäätösmenettelyn, tai siitä on tullut yhteispäätösmenettelyssä erittäin tärkeä aihe parlamentille, ja tämä vahvistettu yhteistyö valiokuntien välillä on erittäin hyvä uutinen, eli kiitos erittäin paljon. Haluaisin myös kiittää eh, Rakoferia tästä. Tämä on toistaiseksi erittäin hyvä asia, että me pystymme työskentelemään yhdessä ja toivottavasti tämä jatkuu myös tulevaisuudessa. Olen täysin samaa mieltä Rova Balsanin kanssa siitä, että 2012 on se vuosi, joka on matkalla vuoteen 2020. Me emme voi herätä vuonna 2019 ja sanoa, että me tarvitsee, meidän tarvitsee saavuttaa jotain vuonna 2020. Meidän pitää joka vuosi päästä lähemmäksi meidän tavoitteitamme, jos haluamme saavuttaa ne. Ja tietysti me tietämme, että no, neuvoston kanta on se, että ei enää rahaa seuraavina kahtena vuotena näiden nykyisten rahoitus monivuotisten rahoituskehitysten puitteista, mutta meidän pitää käyttää se olemassa oleva raha tehokkaammin niihin tarkoituksiin, jotka ovat tärkeitä meille. Me kaikki tiedämme, että yksi haasteista tulee Lissabonin sopimuksesta ja uusista toimivaltuuksista, eli innovaatio äh, ja avaruusasioista. Nämä ovat erittäin uusia asioita Lissabonin sopimuksen alaisia ja jotka liittyvät moni vuotiseen rahoituskehykseen ja monet näistä liittyvät meidän valiokuntamme toimintaan, joten me kärsimme siitä, että kuinka saamme nämä sisällytettyä budjettia. Eli kiitos budjetti talousarviovaliokunnasta tästä erittäin hyvästä työstä. He ovat olleet samoilla linjoilla kuin me viime vuonna ja siksi me voimme olla menestyksekäitä. Meidän pitää pitää tästä linjasta kiinni yhdessä. Mitä sitten tulee joihinkin aiheisiin, joita tässä tuli esille, nämä lippulaivahankkeet ovat etusijainen tavoite, ei ainoastaan meille itre vaan nämä ovat tärkeitä asioita myös suurimmalle osalle eurooppalaisista. Eli meidän pitää olla uskottavia ja meidän pitää olla uskottavia 500 miljoonan Euroopan, eurooppalaisen edessä ja näyttää, että lippulaivahankkeet menevät eteenpäin. Esimerkiksi energiatehokkuus ja ilmastonmuutos ovat sellaisia asioita, joita pitää rahoittaa kunnolla. Haluaisin painottaa kuitenkin sitä, että meillä on jo haaste ja vaikeus ollut viime vuonna siitä, että tämä raha, äh, sen haasti neuvosto, mutta myös hallintolinjat ovat liittyvät tähän hankkeen toteuttamiseen, joten haluaisimme siksi painottaa tässä valiokunnassa sitä, että hallinto linjat vaikuttavat EU 2020 strategiaan ja ne ovat yhtä tärkeitä kuin raha, joka annetaan näille alueille itsessään. Sitten meillä on isot hankkeet ja puite, seitsemäs puiteohjelma ja haluamme pitää nämä itsenäisinä, koska ne eivät ole huonoja asioita. Galileo on hieno asia, Itre on hieno asia ja strategia ja teknologia suunnitelma on hieno asia. Meidän pitää löytää tapa hallinnoida niitä siten, että ne eivät ää, tapa tätä tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman muita hankkeita. Meidän pitää saada tämä, tämä, tämä pätee kaikkiin suuriin hankkeisiin, mitä ne sitten ovatkin. Ja lisäksi meidän pitää varmistaa tässä valiokunnassa, että me jatkamme edelleen pk-yritysten rahoittamista. Heillä on, niillä on se ongelma, että ne ovat yleensä liian pieniä verrattuna muihin budjettikohtiin Euroopan, Euroopan unionin budjetissa. On erittäin myönteistä se, kuinka meidän esittelijä katsoo ITREn toimivaltuuksiin. Kiitos erittäin paljon siitä. Ja tiedän, että talousarviovaliokunnassa te pyritte saamaan konsensusta aikaan, ja, joten toivon, että se mitä saamme yhdessä vastaan, siitä tulee hyvää yhteistyötä molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Tän, äh, herra Kancian. Grazie, presidente. Grazie, Fran- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Francesca puheenvuorostasi. Minusta se oli erittäin hyvää, koneetalan menettelyä ja toimintatapoja. Tämä oli todella hieno esitys. Kiitos, kiitoksia tästä. Uskon, että äh, kun nyt puhumme mahdollisimman hyvästä menettelystä ja rationalisoinnista ja koordinoinnista ja parhaasta resurssien käytössä, Tämä pitäisi innostaa meitä, mutta se ei vielä riitä. Viime viikolla Strasbourgissa hyväksyimme parlamentin aloitteen, joka koski näitä uusia rahoitusmuotoja – meidän olisi erotettava euroobligaatiota hankekohtaisista obligaatioista, koska nämä ovat kaksi eri asiaa. Mutta hyväksymme molemmat. Ensin ensimmäisen, joka, oli, joka on aika vaikea toteuttaa perussopimusten pohjalta, mutta nämä hankepohjaiset obligaatiot mielestäni ovat vähän alamäessä. Nyt haluaisin esittää kysymyksen sinulle, niin kun ajatellaan näitä prioriteetteja, ohjelmia ja meidän sinulle tekemiä ehdotuksia – Voimmeko pyrkiä menemään vielä eteenpäin? Normaalissa budjettimenettelyssä on aika vaikeaa tuoda esiin mitään tärkeitä strategisia sekä vuotta 2020 ajatellen. Meidän pitäisi saada voimakasta impulssia, jotta menisimme tuohon suuntaan, jotta voimme olla kunnianhimoisia ja päästä yli tästä vaikeasta vaiheesta. Luotamme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 näistä ajatuksista. Puhumme 2020 budjetista. Meidän parlamenttimme on pyrkinyt työstämään budjettia ja pitää ottaa huomioon kaikki aloitteet, joita MEPit ovat esittäneet. Ne ovat erittäin laajoja ja me pyrimme heijastelemaan näitä pääasiallisia tavoitteita meidän maissamme ja myös Euroopassa todennäköisesti. Ja rahaa tulee olemaan, tai ei tule olemaan paljon enempää, eli tämä on ongelma jo nyt ja meidän pitää tietää, että tämä, nämä strategiset tavoitteet, joita komissiolla ja neuvostolla on, niin mitä, mitä ne pyrkivät siis rahoittamaan vuosina 2010-2020. Eli meidän pitää kaventaa meidän omia ehdotuksiamme. Ja kuten tässä on maan, mainittu, meidän pitää muistaa rahoitus lähteet. Neuvoston pitäisi ehkä ehdostaa myöskin mahdollisia rahoituslähteitä. Me tiedämme, että meillä on EIP, meillä on investointirahastot, meillä on yksityiset rahastot, meillä on EUn talousarvio, määrärahat, mutta jotkut mekanismit eivät olleet menneisyydessä toimineet. Ja kun puhuimme PK-yritysten rahoituksesta, niin 15 miljardia Euroopan rahoituksesta, se pidettiin yksityisissä pankeissa – tileillä ja meidän pitää oppia näistä asioista. 2020 strategia saattaa muuttaa tätä asiaa, kun otetaan huomioon eh, eh, viimeaikaiset tapahtumat Japanissa. Meidän pitäisi kysyä komissiolta tai pyytää komissiolta antamaan prioriteetit vuodelle 2012 ja pitäisikö meidän saada aika uusia hankkeita vai jatkaa vanhoja? Minä Elena Eik. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle siitä, että tuli paikalle. Mä, nyt, mä luettelit nämä painopisteet. Minä olen paitsi liberaalin koordinaattori, myöskin äh, äh, EU 2020 äh, edustaja. Kun me katsomme näitä tavoitteita ja määrärahoja. Aina löytyy ristiriita. Eli, eli täytyy katsoa, että eri budjetit kohdat ovat ta- tarkoin fokusoituja ja että ne palvelevat sitten tätä kestävän kehityksen ää, tavoitetta. Se ei tietenkään ole helppo tehtävä, mutta on erittäin, erittäin tärkeä kuitenkin. Minua, minua huolestuttaa Euroopan kilpailukyky lähinnä kahdesta syystä annossa on mainittu paitsi ilmasto, myöskin investointi. E, Euroopan pääomainvestoinnit ovat 19 prosenttia PKTstä, Kiinassa 48 prosenttia, Intiassa 35 prosenttia, Koreassa 26 prosenttia on niiden osuus. Jotta saavuttaisimme EU 2020 tavoitteet, täytyy painottaa näitä investointeja. Innovaatio on yksi, eh, energiainfrastruktuuri on toinen. Ja mehän olemme, voimme olla varmoja siitä, että energian hinta nousee eh, tulevaisuudessa eh, johtuen raaka-ainepulasta, eikä Japanin tilanne nyt tietenkään asia helpota. Ja me tarvitsemme Euroopan kilpailukyvyn ja Euroopan kansalaisten aseman parantamiseksi. Me tarvitsemme lisää investointeja. Jos ajatellaan investointeja tutkimukseen, me olemme aika heikoilla verrattuna esimerkiksi verrattuna amerikkalaisiin. Julkinen rahoitus on samalla, samalla tasolla, mutta jos sitten siihen ynnätään yksityinen rahoitus, me jäämme auttamatta kakkoseksi. Eikä se ole mikään pikkuero, pieni ero, vaan valtava Sama juttu Kiinassa. Siis tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioon investoin, investoiminen on yksi, ja EU 2020 budjettiin vetovoimaisimpiin sektoreihin on olennaista. Täytyy miettiä, mitä jo on olemassa. Minä muistan tässä SET-suunnitelman. Strateginen energiateknologia on yksi tär- tärkeimmistä. Komissio sitä toistaa ehtimiseen samoin jäsen, jäsenmaat, jäsenmaita samoin, mutta sen rahoitusosuus on vain alle 50 prosenttia. Tässä pitää ottaa sitten myöskin jäsenmaiden osarahoitus huomioon nyt kriittisimmillä hetkillä. Ne hankkeet, joita tavoittelemme, e-, eivät tule toteutumaan ilman muussa tapauksessa. Se on valtava ongelma. Ja sitten vielä mainitsisin neljäntenä painopisteenä tai ongelma kenttänä on budjettikuri. Perustuslaillisesti on erittäin hyvin huolestuttavaa, että ITER-päätökset tehdään yhtäällä ja raho- rahoitus myönnetään toisaalta. Kaikissa sellaisissa tapauksissa ne, jotka tekevät päätökset, huolehtivat myöskin rahoituksesta. Sehän nyt on normaali järjestely. Ja, ja kun sit ajatellaan vielä sitten iter hankkeen budjettikurittomuutta, siinäpä on, ovat jääneet jalkoihin monet muut hankkeet, kun otetaan vielä talouden kriisi huomioon. Eli ongelmia riittää. Parlamentti ei varmaan tässä ole, ole hankalin kompastuskivi. Neuvosto se on, niin kuin tulette varmaan ne huomaamaan. Ja, ja minä haluaisin, että pyytää teiltä, että te vaatisitte myöskin heitä pitäytymään sanoissaan ja osallistumaan yhteisten hankkeiden rahoitukseen. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Muussa tapauksessa edustaja kollegalla me jää sitten vastaus Please. Grazie. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Francesca Tämä keskustelu on todella, todella hyödyllinen. On erittäin hyvä idea ottaa mukaan valiokunnat tähän hyvin tärkeään keskusteluun koskien menet- budjettia ja budjettimenettelyä. Kriisi tuntuu, resursseja ei ole paljon, joten meidän on käytettävä hyvin ne vähät resurssit, jotka käytettävissä ovat. Ensimmäinen kysymys, joka on minusta erityisen tärkeä, koskee äh, menojen laatua, ei ainoastaan määrää, vaan laatu on erityisen tärkeä. Erityisesti investointien olisi oltava tuottavia. Kriisien aikana tuottavat investoinnit ovat niitä, jotka ovat suunnattu kehitykseen, työpaikkoihin, työllisyyteen. Tämä on asia, joka on minulle erityisen tärkeä. Sitten aivan kuten korostit itsekin omassa alustuksessasi, alustuksessasi olisi korostettava prioriteetteja ja strategisia valintoja prioriteeteista. Ensinnäkin tutkimus ja innovointi, niihin olisi panostettava paljon kehitystä. Tulevaisuutta ei ole, ellei ellei investoida tietoon, tutkimukseen, innovointiin. Tämä on kaikkein tärkein tavoite. Sitten toinen kysymys, kuinka voidaan parhaiten saada investointeja pk-yrityksille, koska Euroopan tuotanto rakenne perustuu pk-yrityksille ja ne tarvitsevat välineitä ja ja kohdennettua rahoitusta juuri niitä varten. Annan esimerkkejä. kuinka voisimme auttaa PK-yrityksiä tekemään tutkimusta. Lopuksi energiasta. Uudistuvia energioita, energiatoimitusvarmuutta. Nämä ovat hyvin ajankohtaisia kysymyksiä nyt myös Japanin tapahtumien jälkeen. uskon, että investoinnit, jotka vahvistavat tätä suuntausta, varmasti ansaitsevat huomiota ja sitten vielä ilmastonmuutoksen torjunta. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomenna seuraavan asian. Vuosittaisessa talousarviossa yhteisrahoitetaan toimia jäsenvaltioiden budjeteista ja alueellisista budjeteista. Sitten kun ajatellaan niin jäsenvaltiosta tulevan rahoituksen konsolidointia, se aiheuttaa vahvaa painetta, koska halutaan vähentää julkista velkaa ja siihen tarvitaan on myös paikallisten viranomaisten budjetteja, ne rahoittavat suuren osan tietystä hankkeista. Ja voi olla, että jotkut hankkeet, jotka rahoitetaan Euroopan unionin varoista, voi olla, että kun yhteisrahoitusta ei saadakaan alueelliselta, paikalliselta tai kansalliselta tasolta, voi käydä niin, että paikallisviranomaiset vetäytyvät hankkeesta. Tällaisia merkkejä näkee, näkyy. En puhu mistään pikkuhankkeista, vaan suurista hankkeista. Näin voi käydä juuri suurimpien hankkeiden kohdalla. Ja voi olla, että vuoden 2012 budjettimenettelyssä strategiset ähm, päätökset ovat uhanalaisia juuri tämän tilanteen takia. Vastaavanlainen tilanne on pk-yritysten kohdalla. Ne osittain hyötyvät näistä varoista, joita on aina vähän vähemmän käytössä ja ne on suunnattu juuri yritysten kehittämiseen. Tämä näkyy pk-yrityksillä, koska ne saat helpommin käyttävät luottoja. Nämä pk-yritykset eivät saa varoja käyttöönsä, koska pankkien kriteerit ovat tiukempia pk-yrityksille, eivätkä ne luotota niitä helposti, vaikka EUn kanta olisikin myönteinen rahoituksen kannalta, niin voi olla, että se silti kompastuu näihin ongelmiin, joten haluaisin kiinnittää tähän huomioon vuoden 2012 budjettia ajatellen. Eh, eh, kiitoksia kovasti. Nyt sitten edustaja Balzani saa puheenvuoron vielä tehdäkseen yhteenvedon kuulemastaan. Grazie, sono stati tutti interventi. Kiitoksia. Kaikki puheenvuorot olivat hyvin kiinnostavia ja hyödyllisiä. Juuri kun pyritään määrittelemään prioriteetteja ja ottamaan mukaan prioriteetteja vuoden 2012 budjettiin, erityisen tärkeää on, mitä minusta tuntuu, tämä ponnistus toimia vuoden 2020 strategian puitteista. Se on oikein merkittävä tässä valiokunnassa. Useaan kertaan mainittiin tutkimus, innovointi energia, voimakkaat ponnistukset, panostaa turvalliseen uudistuvaan energiaan. Painopistealoita on varmasti paljon sellaisia prioriteetteja, jotka saavat tukea strategiaa 2020 alueista tässä valiokunnassa. Olen keskustellut asiasta muissa valiokunnissa ja yhteisrahoitus usein nousee esille. Kollega muistutti meille Strasbourgin äh, äänestyksestä koskien Bodimata mietintöä. ovat kaikki tärkeitä. On tullut selväksi, että meillä on ongelmia budjetti budjetin tasapainossa euro, jotkut pyytävät lisää Eurooppaa. Tämä on erittäin myönteistä, mutta on vaikea kattaa uusia vastuualueita. Ja tässä on pelissä myös instituutioiden uskottavuus. Jos luetaan vain uusia toimia eikä sitten anneta sille budjettia, niin siinä on uskottavuus pelissä. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä ja niitä ei voida budjetissa unohtaa, mutta haluaisin kehottaa tätä pohtimaan seuraavana. Viime vuonna budjetti menettelyissä käsiteltiin rahoituskehystä ja ennakoitavia varoja. Olisi tärkeää, että aivan päällimmäisenä pitäisimme mielessä sen, että tavoitteenamme on määritellä vuoden 2012 budjetti niin, että se olisi mahdollisimman hyvä, mutta mahdollinen, siis konkreettinen. Täällä on otettu esille tulevat varat ja obligaatiot. Nämä ovat varmasti tärkeitä toisesta perspektiivistä, mutta niitä ei nyt voida ottaa huomioon paitsi poliittisesti. Ensi viikolla teemme päätöslauselman Brysselin täysistunnossa ja siellä olivat mukana myös nämä elementit. Niillä voidaan avata poliittisia väyliä, mutta niitä ei voida vielä konkreettisesti kuitenkaan muuttaa luvuiksi seuraavaan budjettiin. On kuitenkin tärkeää ottaa ne mukaan poliittisiin asiakirjoihin, jotka tukevat budjettia ja, ja näin tuetaan tätä tietä, jolle saatiin vahva potku Strasbourgin äänestyksestä. Sitten tämä yhteisrahoituskysymys. Nyt se vaikuttaa kielteisesti budjettiin, koska julkisen talouden vaikeudet vaikuttavat myös pk yrityksiin talouden sosiaalinen institutionaalinen rakenne on nyt sellainen, että meidän budjettiponnistelut ovat melkein turhia, koska synergia puuttuu. Tämä on todella, todella Tärkeä asia. Ja liikuttaa, vaikuttaa aivan lähtökohtiimme. Meidän on siis vahvistettava talouden ohjausjärjestelmää ja, ja yhteyspisteitä on budjetin, Euroopan budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Ei ainoastaan niin, että tehdään taloudellisessa mielessä synergiaa, vaan jotta päästään yli näistä yhteisrahoitusongelmista ja epätasapainosta niiden resurssien välillä, jotka asetetaan nyt budjettiin ja joita sitten lopulta voidaan kuitenkin käyttää, ottaen huomioon rahoituksen puutteet. Tässä on otettava jäsenvaltiot mukaan ja korostettava jäsenvaltioille, että, että Euroopasta voi olla juuri tätä hyötyä niin, että ymmärretään täys, täsmällisesti, mihin kannattaa investoida myös kansallisella tasolla, niin että voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää – meidän luomat mahdollisuudet eu budjetin muodossa. Tarvitaan selkeä eu budjetti, jolla lähetetään viesti jäsenvaltioiden budjettiviranomaisille, kun ne, ne tekevät omalta osaltaan budjettipäätöksensä niin, että voisimme toimia johdonmukaisesti ja näin ollen vähentää yhteisrahoitusongelmia. Ei niitä voida poistaa, se on mahdotonta, mutta voidaan vähentää niitä. Ja näin, kun jäsenvaltiossa luetaan meidän budjettiamme, he ymmärtävät, mihin suuntaan kannattaa mennä niin, että voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin eu budjetin tarjoamat mahdollisuudet. On tärkeää jo heti nyt alusta asti ottaa mukaan nämä asiat linkittää EU-budjettiin kansallisiin budjetteihin ja pyrkiä olemaan yhteyksissä henkilöihin, jotka laativat kansallisia budjetteja. Myös menojen laatu on tärkeä, niin kuin De Angelis mainitsi. Meidän on pidettävä sitä aivan prioritäärisenä. On pyrittävä määrittelemään omat prioriteettimme ja pohdittava mahdollisuuksien mukaan sitä, kuinka ovat toimineet eri toimet ja ohjelmat niin, että voisimme tukea selektiivisesti vain parhaita. Keskustelu on nyt avattu tässä mielessä myös negatiivisesta prioriteeteista, eli me mahdollista uudelleen järjestelystä, mikä ei merkitse sitä, että meillä olisi nyt ollut väärät prioriteetit, vaan tietyssä historian vaiheessa jotkut prioriteetit voidaan vain lykätä myöhemmäksi Tämä on, on tärkeä keskustelu ja nyt meidän on tärkeää yhdistää ponnistelut hyvin määriteltyjen prioriteettien taakse. Näin voidaan välttää resurssien mm, pirstoutuminen, joka eh, ei mahdollista tehokkaan politiikan harjoittamista. Ganz, ganz herzlich im Namen aller Edustaja Balzani kiitän lämpimästi kaikkien kollegan puolesta. Tämä oli todella hyvä idea, hyvä, hyvä päätös järjestää tällainen mielipiteen ajatusten vaiso, vaihtotilaisuus. Nyt tiedämme taas hiukan paremmin, mihin olemme menossa. ja Ymmärrämme toinen toisiamme paremmin erittäin hyvin käytetty aika. Kiitoksia tästä ehdotuksesta valmiustanne tulla tänne. Ja, ja toivotan jatkossakin hyvää yhteistyötä. Toivon jatkossakin hyvää yhteistyötä. Kiitoksia kovasti monilla kielillä. Ja, meine Damen und Herren, darf damit den nächsten Punkt aufrufen. Wir kommen... No niin, hyvät naiset ja herrat. Sitten äh, ohjelman muutoksen mukaisesti lähdemme nyt käsittelemään äh, tutkimuksen seitsemän puiteohjelman väliarviointia mietintöä. Ja tässä esittelijänä on herra Odi. Ja annan hänelle sitten pidemmittä puhetta suun Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission läsnäoloa ja kiitän myös neuvoston edustajia. Haluaisin kiittää heitä erittäin hyvästä panostuksesta, kun ajatellaan tätä arviointia, enkä oikeastaan tarkistusta, mutta palaan tähän pian. Haluaisin lyhyesti kertoa tämän mietinnön kontekstista. Seitsemäs puiteohjelma, eh, siitä neuvoteltiin ja se, siitä päätettiin vuonna 2006. Se oli siis osa Lissabonin strategian uudistusta ja kaikki muistavat, että tarkoituksena oli tehdä Euroopan unionista mm, kaikkein kilpailukykyisin tietoon pohjautuva talous vuoteen 2010 mennessä. Seitsemännen puiteohjelman budjetti on 53-54 miljardia euroa verrattuna 17 äh, aikaisemman, äh, aikaisemman ohjelman verrattuna äh, aikaisempi oli tosi viisivuotinen, nykyinen seitsemänvuotinen, mutta joka tapauksessa summat ovat suuria minun asiakirjassani käsitellä seitsemättä puiteohjelmaa. Minua neuvottiin käsittelemään myös kahdeksatta, mutta olin sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt työskennellä ainoastaan seitsemännen puiteohjelman kanssa kolmesta syystä. Ensinnäkin siksi, että sen jälkeen kun poliittisesti tästä on neuvoteltu, on, on tullut kolme uutta asiaa, joiden takia meidän on nyt pohdittava, pitäisikö poli, poliittisesti puuttua tämän puiteohjelman käyttöön. Ensimmäinen uutuus on se, että Lissabonin strategia on epäonnistunut ja nyt meillä on EU 2020-tiekartta, jossa tutkimus on jälleen todettu olevan tärkeä kilpailukykyä edistävä tekijä, jolla voidaan parantaa hyvinvointia ja kasvaa. Sitten meillä on Lissabonin sopimus, siinä on uusi parlamentti, uusi komissio. Kolmas uutuus on se, että puiteohjelmasta äänestettiin ennen kriisiä, siis vuonna 2006. Nyt olemme keskellä kriisiä vuonna 2011 ja vielä on jäljellä 2011, 12 ja 13, joiden aikana pitäisi selvitä kriisistä. Nämä ovat hyvin äh, arkaluontoisia aikoja ja meidän on pyrittävä hyödyntämään tätä ohjelmaa niin, että se palvelisi näitä hankalia vuosia ja, ja, ja niistä voisi olla hyötyä. Meillä on kuitenkin paljon rahaa, koska neljän vuoden aikana on käytetty 26 miljardia neljässä vuodessa siis, ja meillä on jäljellä olevia kolmea vuotta varten 29 miljardia jäljellä. Kyseessä ovat sitoumukset, eli vuonna 2013 tämä, nämä varat käytetään myös vuonna 2014 ja luultavasti myös 2015 ennen kuin kahdeksassa puiteohjelma on käynnissä jos, siitä, jos, se, saa, jos se menee läpi. No niin, sitten jotenkin kommentteja ensinnäkin tästä arvioinnista. Muutama kommentti ensinnäkin. Yksi kehu eilenkin puhuimme siitä ja kehuimme, kuinka hyvä tämä riippumattomien arvioiden, arvioiden arvio on. Kuitenkin olen pahoillani siitä, että meillä parlamentin jäsenillä ei ole globaalia näkemystä tutkimuksen tilasta Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopassa verrattuna muihin maailman alueisiin, joiden kanssa olemme kilpailuasemassa. EU-jäsenvaltio ja aluetasolla EU tietenkin toimii EU-tasolla, mutta myös rakennerahastojen kautta rakennerahastot on lissabonisoitu, ikään kuin tutkimus siis kuuluu näiden rakennerahastojen tavoitteisiin. Meillä ei ole tästä globaalia näkemystä. Sitten kolmas asia tässä se on suora kysymys komissiolle. Me emme ole saaneet arviointia ja erityisohjelmista Euratomin osalta. Seitsemässä ohjelmassa oli kaksi ohjelmaa, siellä oli pääohjelma, josta puhumme nyt, mutta siellä on myös tämä erityisohjelma, parin miljardin ohjelma, joka päättyy vuonna 2011 muuten ja se on Euratomiin keskitetty. Minusta tästä ei ole mitään arviointia, toisin kuin tekstissä oli tarkoitus, meillä ei ole tästä mitään, niin tämä on aika kiinnostavaa. Tänään iltapäivällä tulemme keskustelemaan ydinongelmista ja tässä ohjelmassa juuri puhutaan ydinturvallisuuden tutkimuksesta. Sitten kolmas asia komissiolta kesti neljä kuukautta lähettämille to, toi, tämä tiedoksianto ja nyt minulla on 11 päivää aikaa laitettu mietintöä, joten aika myöhään meidät otettiin tähän mukaan. No niin, sitten kohta kolme. On, tuoko seitsemäs ohjelma eurooppalaista lisäarvoa? Ensimmäisissä kokouksissa minulle sanottiin, että minu, sinun pitäisi kirjoittaa siihen, että kyllä se tuo. Kuitenkin kirjoitin, että ei tuo. Ja tein tarkastuksen jossa <laughs> sanoin, että no, no tuo kuitenkin, mutta haluaisin nyt tietää, mitä te ajattelette. Olen kuullut sellaista, että tällaista lisäarvoa ei kovin ilmiselvästi ainakaan ole tullut, ja siihen on se, minusta kaksi syytä. Ensinnäkin Tämä on hyvin monimutkaista. Toimijat ovat sitä mieltä, että eurooppalainen lisäarvo ja yksinkertaistaminen ei ole mitenkään itsestäänselvää. Toisekseen välineitä on valtavasti ja näin ollen joskus pohditaan, että onkohan tässä lentokoneessa lentäjää ollenkaan. Asiantuntijat pyytävätkin, että mitään uusia välineitä ei enää luotaisi nyt haluaisin, tämä ensimmäinen kysymys todella kuuluu, onko eurooppalaista lisää arvoa? Minä vilpittömästi sanottuna uskon, että kyllä sitä on, joten te, tulen tekemään tarkistuksen, jolla korjaan oman kohtani. Sitten yhteistyöstä. PK-yritysten roolia tietenkin korostan. Sitten EUn ja jäsenvaltion niveltymisestä ilman päällekkäisyyksiä, jotta saadaan euroopasta johdonmukaisuutta. Se on tärkeää, on jäsennettävä myös eurooppalaista tutkimusalueita. Sitten yksi kohta Euroopan tutkimus on neuvostosta. Nyt on aika kullut, tullut, jos haluamme lentäjän koneeseemme, nyt pitää pohtia, haluammeko todella jäsennellä tätä eurooppalaista tutkimusneuvostoa ajatellen sen rahoitusta, strategiaa ja riippumattomuutta poliittisesti. Kohdassa 14 ehdotan tarkistusta puolustukseen. Meillä on juridinen pohja perussopimuksesta ja nyt esitän kysymyksen, olisiko tullut aika sille, että meillä olisi tutkimusohjelma puolustusteollisuudesta, mutta teen tähän tarkistuksen, joilla irrotan tämän kohdan seitsemännestä ohjelmasta, koska Siinä ei ole mitään oikeusperustaa äh, tällä asialle, mutta tämä on nyt alkava keskustelu, joten varmasti irroitan tämän linkin äh, ohjelman, seitsemänten ohjelmaan, mutta jätän kuitenkin kohdan niin, että voimme käydä poliittista keskustelua siitä. Sitten kohta 17 ehdotan, että tutkimus alueellistettaisiin. Tämässä on ajatus, äh, ajatuksena, että rakenne, raha, rahoit, ulottuvuus, niin se, seitsemäs tutkimuksen ohjelma linkitettäisiin ja näiden huippuosaamisen rahoitusten ja, rahoituksen ja tärkeiden keskusten lisäksi voitaisiin ehkä jakaa tutkimustoimintaa kaikkialle Euroopan unionin alueelle. Tässä on ongelmana ehkä pikemminkin tutkimuksen lokalisointi. Meidän on meidän etunamme on levittää sitä kaikkialla, koska tieteellistä älykkyyttä löytyy kyllä kaikkialta. Ongelmana on vain johdonmukaisen johdonmukaisuus. Ja ehdotan, että käyttäisimme uutta tekniikkaa ja vaikka videokonferensseja ja, ja, video, ja etätulkkausta niin, että, että tutkijamme voisivat tehdä yhteistyötä niin, että esimerkiksi, jos vaikka esimerkiksi 12 yliopisto tutkijaa haluaisivat tehdä yhteistyötä yhteisen hankkeen puolesta. Sitten kansainväliset sitoumukset, tässä myös kaupallistaminen on tänä tärkeä näkökohta. Se pitäisi ottaa kaikkiin hankkepyyntöihin mukaan. On, in, on korostettava innovointia. Sitten lyhyesti yksinkertaistamisesta ehdotan, että pidämme kiinni siitä, mistä äänestimme kollega Karvaljon erittäin hyvässä mietinnössä. Eilen täällä puhuttiin siedettävästi riski rajasta ja sanottiin, että sitä tullaan nostamaan tutkimuksen alalla. Minusta se olisi virhe, koska poliittisesti on aivan mahdotonta sanoa, että voidaan tehdä vielä lisää virheitä tutkimuksessa. Minun mielestäni tieteentekijöiden on tehtävä tiedettä ja tarkastajien tarkastettava meidän valiokuntamme ja talousarvojen valvontavaliokunnassa näiden välillä tarvitaan työryhmä niin, että, val, että voisimme va, varanhoitoasetuksen kautta saada näkymään ne tarpeet, joista puhuttiin myös Karvalion mietinnössä. Tämä olisi minun ehdotukseni sen sijaan, että menemme teille, jotka ovat poliittisesti vähän kiusallisia. No niin, Hyvät kollegat, olen malttamaton kuulemaan teidän kommenttinne. Tulemme yhdessä määrittelemään nämä, te- nämä seikat ja tulen tapaamaan poliittisten ryhmien edustajat ja tekemään tarvittavat kompromissit niin, että saamme selkeän viestin Euroopasta lisäarvosta, teollisuuden tavoitteista. Ehkä meidän pitäisi lähettää myös selkeä viesti Euroopan komissiolle sen mukaan, että sen mukaisesti sitten hankepyynneissä tulevina kolmena vuonna voisimme luoda suuret tutkimusinfrastruktuurit Euroopan tasolle, siis maailman tasolle aloilta, jotka on asiantuntijat tunnistaneet siis vanheneminen, energia, ilmasto, ehkä myös syövästä voitaisiin tehdä suuri ohjelma. Olisimme näin ollen ensimmäisenä maailmassa toimimassa ja sitten energia myöskin, biotekniikka, tässä on näitä muutamia asioita, joissa EU voisi olla parha, voisi olla EU maailmanlaajuisena johtaneena yksinkertaistaminen tosiaan ja, ja niin sitten naisten roolista en laittanut mitään, koska odotan siihen paljon tarkistuksia. Tiedän kyllä, että tämä ei ole täsmällinen ja täydellinen, mutta pyydän teiltä armeliaisuutta, koska meillä on ollut aika vähän aikaa ja haluaisin kiittää komissiota ja, ja poliittista ryhmää niin tämän tekstin laatimisesta. Kiitoksia. Edustaja Tamsen saa aluksi puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää herra Odia hyvis, hyvästä työstä tämän mietintöluonnoksensa kanssa. Tämähän on mitä tärkein. Seitsemäs puiteohjelma on suurin yksittäinen äh, tutkimusohjelma maailmassa, ja meidän arvioidemme on paitsi tämän olemassa olevan ohjelman, myöskin tulevien ohjelmien kannalta erittäin olennainen luodessaan pohjaa jatkolle. Kaikkihan olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on äh, tärkein väline, jonka, josta löytyy sitten toivottavasti mukaan vastaukset äh, suurille haasteille, ikääntyvä väestö, ilmasto ja myöskin noin maailmanlaajuisesti kilpailijana. Haluaisin nostaa esille muutaman painopisteen, jotka ovat mielestäni tärkeitä tähän väliarvioinnin, tähän väliarviointiin. On tärkeää kiinnittää huomiota olennaisimpiin ongelmiin puiteohjelmassa. Me tarvitsemme seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnin, joka korostaa yksinkertaistamistarvetta sekä puiteohjelmassa että sitten äh, tässä nykyisessä että tulevissa ohjelmissa. Sitä on onneksi tässä jo painotettukin. Äh, äh, toiset, toinen evästys tästä on se, että tarvitaan lisää joustoa yhteistyön puitteissa eri otsakkeiden ja eri ohjelmien toteuttamisessa, että voimme sitten olla varmoja rahan menevän oikeaan tarkoituksen. Tämässä ei saa olla mikään esteenä sitten innovatiiviselle tutkimukselle tämmöinen eh, byrokraattinen jäykkyys. Eh, muistan eh, viimeksi, kun tästä asioista puhuimme, kun teimme muutoksia tähän, silloin me parlamentin puolesta, puolelta painotimme budjettikuria ja ja, ja tällaista monen, monialaisuutta. Sitä nyt ei tässä kuitenkaan tunnu näkyvän. Se olikin. Äh, sitten tästä äh, tietosyklistä äh, haluan painottaa tutkimusta, koulutusta, tutkimusta, innovaatiota ja teollisuutta. Vain tällä kurin saamme maailmanlaajuista huippuosaamista aikaiseksi pitäisi myöskin olla huomattavasti konkreettisimpia myöskin. Aina kun puhumme näistä, puhutaan vain teollisuudesta, puhutaan vain pk-yrityksistä, mutta no, minkälaisista? Onhan noita nyt pilvin pimeän Euroopassa. Äh, äh, äh, kaikki eivät tietenkään ole valmiita osallistumaan, pk-yrityksetkään siis, tutkimushankkeisiin. Aina kun puhumme suurteollisuudesta, Täytyy muistaa vaikkapa meriteollisuuden äh, rooli, mitkä, mitä mahdollisuuksia sillä olisi antaa panoksensa. Monissa maissa olisi. Sitten äh, äh, tämä sukupuoliulottuvuus on niin ikään tärkeä. Tiedämme, että, 40, että 69 prosenttia Euroopan yliopisto-opiskelijoista on naisia, toisessa enemmän, toisessa vähemmän. Tämä, tämä on, mutta keskimäärin tämän me tavoittelemme 40 prosentin osuutta tutkimuksen puiteohjelman hankkeisiin. Nyt se on vasta parikymmentä se prosenttiluku. Me äänestin, äänestimme tästä naisten oikeuksien valiokunnassa ja hyväksymme sen yksimielisesti näin muutoksineen. Eli siis Eli myöskin tämä sitten naistutkijoiden lasikatta ongelma. Ja sitten ja myöskin nämä äsken mainitsemani muut muutostarpeet. Viitan eilisen ja tämänpäiväiseen keskusteluun, jossa tehdään, etsitään tasapainoa huippuosaamisen ja kaikkien jäsenmaiden osallistumismahdollisuuksien kanssa haluan myöskin äh, yhtyä niin, jotka peräänkuuluttavat rahaa heikommille, heikommassa jamassa oleville jäsenmaille ja alueille, mitä tutkimukseen tulee. Äh, myöskin sitten äh, jäsenmaiden tiedepolitiikan parempaa koordinointia, Euroopan tutkimusalueen parempaa koordinointia. Minä näen tämän seitsemännen puiteohjelman katalysaattorina ja yhdyn niihin, et, jotka arvi, arvioivat siihen, että puiteohjelma on todellakin edesauttanut, ja tuonut eurooppalaisittain lisäarvoa. Ja yhteistyö Odin kanssa on ja on varmaan jatkossakin. Hyvä jäädämme. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também começar, tal como a colega, por uh, Eh, Aivan kuten muutkin kollegat, haluaisin kiittää herra Odia tästä työstä, joka hän on tehnyt, ja haluaisin sanoa, että olen hyvin laajasti samaa mieltä näistä toimenpiteistä, joita hän esitti. Mielestäni on selvää, että pitää jatkaa tätä eri, erinomaista mietintöä, jota Kavaljo on tehnyt näistä, tästä yksinkertaisemmista yksinkertaistamisesta, joka on tässä mukana, kun tehdään tämän tutkimuksen seitsemännen puitelman väliarviointia. Lisäksi on nähtävä, mikä on parlamentin rooli tutkimuksessa ja innovaatioissa. Näin ollen minä olen sitä mieltä, että pitäisi syventää näitä kysymyksiä tulevaisuudesta ja haluaisin tehdä muutamia huomioita tästä mietinnöstä, joka esitettiin. Paljon pohdintoja on esitetty yhteistyöstä ja ihmisistä. Nämä ovat siis nämä kaksi tärkeää linjaa tässä seitsemännessä puiteohjelmassa. Minun mielestäni pitäisi mennä pidemmälle, mitä tulee ihmisiin, koska me emme voi rajoittaa itseämme tässä asiassa. Meidän olemme jo määrittäneet jotakin myönteisiä asioita tässä puiteohjelmassa, joten puhun niistä asioista, joita on vähemmän käsitelty. Pitäisi painottaa ihmisiä, mutta ei kuitenkaan pidä rajoittaa tätä liikkuvuusohjelmiin, esimerkiksi Marie Curie-ohjelmaan, koska nämä liikkuvuusohjelmat eivät mahdollista sitä, että voidaan, päästään tieteelliselle urille, joten pitää pitää mielessä se, että pitäisi vahventaa mahdollisuutta päästä tieteelliselle urille, koska näissä monissa Euroopan maissa on, ollaan heikoissa asemissa. Pitäisi myös saada nuoret paremmin osallistumaan sekä naiset paremmin osallistumaan näihin ohjelmiin, joten pitäisi saada ikään kuin tasapainoa tälle alalle. Olen iloinen siitä, mitä te sanoitte kohdasta 30, eli pitäisi reagoida näihin suuriin haasteisiin, joita yhteiskunnassa on. Meillä on nyt talouskriisi ja sosiaalikriisi meneillään ja meillä on vain kaksi vuotta aikaa keskustella tästä puiteohjelmasta. Pitäisi varata yksi osa rahoituksesta näille vaikeuksille ja niihin vastaamiselle nyt talous- ja rahoituskriisin aikana. Eli tämä tuo esiin toisen kysymyksen, eli prioriteettikysymyksen. Ne määritellään poliittisella tasolla, mutta tässä voitaisiin esittää arviointi, tai voitaisiin arvioida näitä poliittisia prioriteetteja, ovatko ne hyviä. Eli pitäisi vahvistaa turvallisuutta vuotta. ja parempi investointi tällä alalla toisi tuloksia, myönteisiä tuloksia, joten mielestäni pitäisi jatkaa keskustelua ja tämän alan vahvistamista. Olin iloinen, kun voin, jos voin vaikuttaa tähän tämän mietinnön työhön mietintötyöhön tarkistusten muodossa, kompromissitarkistusten muodossa. Tämä mietintö, ihan lopuksi sanon, tämä on erittäin tärkeä mietintö ja nämä välineet, jotka on mainittu, ne ovat tärkeitä tutkimuksen kannalta sekä innovaation kannalta, mutta ne ovat myös tärkeitä kohesioon kannalta Euroopassa, koska on vielä paljon epätasa-arvoisuutta jäsenvaltioiden välillä. Tämän ohjelman kautta ja kansallisten sekä alueellisten ohjelmien kautta pitäisi saada vahvistettua tutkimusalueita Euroopassa. Kiitoksia, herra Matsjevis. E, e, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Odia tästä hyvin konkreettisesta mietinnöstä. Se nimittäin hyvin tähän nykyiseen taloustilanteeseen ja osoittaa, mikä on strategiamme. Se aivan asemassa olevassa kysymyksessä, on vuonna 2010 aloitettua yksinkertaistamista pitäisi jatkaa ja kaataa hallinnollisia esteitä, jotka vaikeuttavat tarjouspyyntökilpailuihin osallistumista tarvitaan ratkaisuja. Komission on ollut tiedonanto yksinkertaistamisesta. On hyvin tärkeää luoda mahdollisimman hyviä ratkaisuja tutkimusta varten ja myös rahoitusvaroja. Tarvitaan tietojen vaihtoa budjettivaliokunnan kanssa tämä sanottiinkin selvään. Edustus ei riitä. Tiettyjen jäsenvaltioiden osallistuminen ei riitä, erityisesti nämä uudet jäsenvaltiot eivät ole riittävän edustettuina kilpailukyvystä tiedonannossa. Neuvoston tiedonannossa sanottiin, että komission pitäisi laatia kertomus tästä riittämättömästä edustuksesta ja tavoista, joilla voidaan tilanne korjata, jotta parempi tuloksiin päästäisiin. Kiitoksia. Sitten edustaja Kalaju. Thank you very much, President. I would like to Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella eh, herra Odia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Haluaisin vain lisätä muutaman huomion sellaisista asioista, joihin ei ollut tilaa tässä Odin alustuksessa tai tässä ensimmäisessä versiossa. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi muuttaa se, mitä pitää muuttaa temaattisista prioriteeteista. Siellä oli sellaisia prioriteetteja, jotka eivät olleet mukana silloin, kun tutkimuksen seitsemäs puoli puiteohjelma laadittiin. Erityisesti pitäisi, pitäisi e- edistää Euroopan roolia ja ikääntymiseen liittyvissä asioissa. Rakenteesta mielestäni meidän pitäisi pitää tämä tutkimus tärkeänä pilarina tässä puiteohjelmassa ja se, mikä liittyy suuriin haasteisiin ja agendaan. Me voisimme myös tämän yhteistyöohjelman puitteissa laittaa hieman tasapainoon tätä ohjelmaa ja saada siihen enemmän poliittista tahtoa tähän. Ja tämä voitaisiin tehdä siten, kun mitä tehdään tällä hetkellä itc teknologian alalla, eli voitaisiin pieni prosenttiosuus tästä paino, voitaisiin painottaa uusia ideoita, jotka olisi, joka olisi tärkeä tämä ITC-alalla infrastruktuurista, mitä tulee tähän Marikyri-ohjelmaan esimerkiksi. Tästä on saatu hyviä tuloksia ja sitä pitäisi edistää, mutta kuitenkin näistä yhteisistä teknologia-aloitteista tähän liittyy asioita, joita pitäisi mukauttaa paremmin teknologia-aloitteita. Se pitäisi olla paljon avoimempi PK-yrityksille ja yliopistoille ja pk-yrityksille pitäisi, niitä pitäisi katsoa tarkemmin niiden osuutta näissä ohjelmissa. Ja voisimme ottaa mukaan joitakin välineitä tutkimusten arviointiin ja arvottamiseen, jota ei ole olemassa vielä toistaiseksi tässä seitsemännessä puiteohjelmassa. Ihan lopuksi meidän pitäisi painottaa, helpottaa nuorten tieteentekijöiden osallistumista, ei ainoastaan ihmisten, mutta yhdistysten, jotta tutkimusohjelmia voitaisiin laatia siten, että siinä voi olla mukana nuorempia tutkijoita näissä tutkimusohjelmissa. Yksinkertaistamisesta olen täysin samaa mieltä herra Odin kanssa. Meidän pitäisi tutkia tätä yksinkertaistamisraporttia ja varmistaa, että teemme tässä seitsemännessä puiteohjelmassa kaikki sen, mitä komissio ei ole tehnyt ja mitä, mikä voidaan tehdä ilman, että tarvitaan rahoitussääntelyä. Ja me pitää ottaa tämä mukaan väliarviointiin ja katsoa, mitä komissio ei ole vielä tehnyt ja se pitää tehdä. Kiitos. Kiitoksia lämpimästi. Edustaja Castillo seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä onnitteluihin kollega Jean-Pierre Odile. Hän on esitellyt meille mielestäni todella hyvin jäsennellyn ja kiinnostavan asiakirjan. En nyt halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu, vaan haluaisin aluksi sanoa saman kuin sanoin komission jäsenet tänä aamuna. Mm Tässä tilanteessa on arvioitu seitsemättä puiteohjelmaa. Sillä on kaksi seurausta. Yksi niistä on keskipitkällä aikavälillä. Toisin sanoen on katsottava, mikä on toiminut hyvin tai mikä ei ole toiminut hyvin ja kuinka se, sitä voidaan hyödyntää seuraavan ohjelman suunnittelussa, siis kahdeksan puiteohjelman suunnittelussa sitä ei voida soveltaa enää tässä seitsemännen ohjelman aikana, koska aikaa ei ole. Tässä monia asioita. Meillä on jo ohjelmia, jotka on hyväksytty vuodeksi 2011 ja 2012 ja, ja rahoituksen on sitouduttu lainsäädännölliset uudistukset, joissa otettaisiin nämä toimit huomioon, olisi aivan mahdotonta. Mutta tämä toinen seuraus, toinen ulottuvuus koskee sitä, että jo, jos täällä on sellaisia näkökohtia, joita voitaisiin vielä soveltaa seitsemännen puitoihjelman aikana, eli noin äh, kahden vuoden aikana, siis vuoden kaksi-kolme vuotta meillä on vielä tässä tätä kautta jäljellä. Annan tästä yhden esimerkin herra Odin erään ehdotuksen pohjalta. Se on minusta todella kiinnostava. Kohdassa 14 ehdotetaan mielestäni mielenkiintoista, mielenkiintoista asiaa. Hän mainitsi sen, mutta en tiedä voidaanko sitä kuitenkaan seitsemännen ohjelman aikana hyödyntää. Viittaan tässä eurooppalaiseen teknologian ja puolustuksen alan suunnitelmaan. Minusta tämä on todella kiinnostava asia, mutta en usko, että se on mitenkään mahdollista toteuttaa näinä jäljellä olevina kahtena vuotena, vaan kahdeksannen ohjelman puitteissa. Mutta varmaankin voitaisiin tehdä jotakin seuraavan kaltaista kaksi käyttötekniikan osalta jo käytettävissä olevien resurssien avulla voitaisiin kehitellä tätä perspektiiviä hyödyllisemmällä ja yksinkertaisella tavalla niin, että jo nyt voitaisiin sitä toteuttaa tämän puiteohjelman aikana. Tämä liittyy myös muihin asioihin, yksinkertaistamiseen, on mahdollista ottaa mukaan joitakin seikkoja, jotka eivät koskisi kahdeksatta ohjelmakautta. Parlamentilla kannattaisi olla tällainen kahden, kaksiteräinen lähestymistapa niin, että huomioidaan seikat, joilla, jotka voidaan ottaa huomioon kahdeksannessa puiteohjelmassa ja sitten ne seikat, jotka voivat vaikuttaa tähän seitsemänteenkin vielä. Sitten yksi sisältö koskeva kommentti kohta 17. Siinä ehdotetaan, että tutkimus- ja kehityspolitiikka alueellistettaisiin. Minusta tähän liittyy suuria vaaroja ja ristiriitojakin, kun ajatellaan huippuosaamisen politiikkaa tai huippuosaamista <clears throat> määräävänä tekijänä tutkimuspolitiikan määrittelyssä. Yksi asia on liittää tämä alueelliseen, alueelliseen rahoitukseen. Siinä mielessä on aivan selvää, että rakennerahastot on yksi ja ilmiselvimmistä rahoituksen lähteistä, mutta meidän on pidettävä varaamme tämän kaltaisessa määrittelyssä, koska kun ajatellaan näitä alueellisia tasapainoja, huippuosaaminen on kuitenkin tärkein periaate tutkimuskoulutuksessa. Jos näin ei ole, niin olemme luopumassa ikään kuin tällaisesta siirrymme tällaisen äh, periaatteeseen, joka Espanjassa sanottaisiin, että kahvia kaikille. Äh, äh, tutkimus kuitenkin tarvitsee yksinkertaistettuja hallintoja ja riittäviä rahoitusta, mutta kaikki tämä on asetettu kuitenkin huippuosaamiselle perustavan tutkimuksen palveluksen. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita tietenkin voidaan rahoittaa alueellistakin lähteistä, mutta on pidettävä suuri vara näissä ehdotuksissa, joissa, joissa tutkimusta siirrettäisiin alueille. alueille. Markka. Kiitoksia kovasti. Kiitos Odilla tästä hyvästä mietinnöstä. Hän tässä on <clears throat> järjestellyt nämä ongelmakohdat aika hyvin. Hyvä, hyvä rakenne. Kannattaa tässä äh, puhua myöskin tästä lisäarvosta, niin kuin esitelläkin painottaa. Ja se onkin yksi avainpohja keskustelumme, kun puhutaan lisäarvosta, sanotaan vain lisäarvosta. Ja, ja siinä vaan on joskus kysymys resurssien lisäämisestä siihen, mitä yksityiset ja yritykset ovat investoineet. Ei, emme, ei se voi rajoittaa, lisäarvo ei voi rajoittua lisäpanoksen, vaan se pitää olla juuri tätä huippuosaamista Euroopan tasolla, jota voimme antaa. Meidän, meidän pitää, äh, pitää kyetä äh, tarjoamaan äh, tällainen haastava, luova ympäristö Euroopalle, Euroopan erinomaisuudelle. Sitä kautta me sitten lisäarvoa voimme tuoda. Vaikka me saisimme jotakin määrärahoja kasvatettuikin, ne ovat kuitenkin vain rikka, rokassa. Emme pidä, meidän pitää lähteä siihen, sitä tekemään, mitä, mikä kuuluu jäsenmaille. Meidän pitää hyvin varoen edetä näissä alue- ja territorio, territoriokysymyksissä. Tässä seitsemännessä ohjelmassahan lisäarvoa saadaan todellakin vain sitä kautta, että, että saavutamme Euroopan tason huippuosaamista meillä tätä voidaan toteuttaa monta kautta. Suuret investoinnit teknologisiin alustoihin on, onnistuu vain yhteistyön kautta, koska kustannukset ja investoinnit ovat niin mittavia, ettei yksikään jäsenmaa kykene sekä investoimaan että hyötymään sitten näistä investoinneista elleivät ne tapahdu yhteisesti, yhteisellä tasolla. Sitten tämä Marie Curie-hanke – jossa on kyse myöskin liikkuvuudesta. Täällähän luodaan tätä eurooppalaista tutkimus- ja tiedeympäristöä. Mutta siinä on tarkoitus kuitenkin hyödyntää kaikkea mahdollisia konstellaatioita tutkimuksen kautta voidaan saavuttaa. Se vastaa myöskin moniin kysymyksiin, ajatellen vain nuoria tutkijoita tai, tai naistieteentekijöitä, koska liikkuvuus nimenomaan tässä sitten vahvistaa näitä mahdollisuuksia liikkuvuuden äh, kautta äh, voitaisiin esimerkiksi kun tällainen voucher-periaate äh, myöntää, myöntää että, että tutkijat, jotka paikasta toiseen siirtyvät tutkimusta tekemään, voisi hyödyttävät itseään, työvät myöskin lisäarvoa sitten koko tällä tutkimuksen ilmapiirille ja luovat pohjaa huippuosaamiselle sitten. Ja sitten tämä yksinkertaistaminen lopuksi. Siihen aina joudutaan näköjään palaamaan hätkähdyttävää, kun kohtaa yrityselämän ja yliopistoväkeä. Sen he aina nostavat esille. Nyt niin kyllä asiat ovat parantuneet kieltämättä, verrattuna vaikkapa edelliseen puiteohjelmaan, mutta vielä on paljon tekemistä tehtävä jäljellä. Ehkä tämä kuulostaa vähän ironiseltakin, mutta sarkastiselta, mutta joskus kun, kun tarkastelemme yliopistoja, jotka ovat olleet tuolla olemassa 500 tai 100 eh, vuotta. Pidämme näitä, niitä epä, epäilyttävinä eh, huijareina. Eh, ehkä se on niin vähän väärin. En tässä käytä esimerkkinä mitään oman maani yliopistoa, mutta, mutta otetaan nyt joku Sorbon vaikka. Jos Sorbon saa rahaa Euroopan unionilta, pistä rahat taskuun ja ottaa rahataskuja ja, ja lähde karkuun. Ja onhan tässä nyt muitakin, mutta en kyllä uskalla mainita Roskilde ehkä. No niin, siis näinhän se homma menee. Meidän pitäisi eh, päästä vielä pidemmälle tässä yksinkertaistamisen tiellä. Sitä kautta nimenomaan dynamiikkaa voitaisiin vahvistaa. Ačiū, gerbiamas pirmininkė prie... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös onnitella esittelijää. Hän on tehnyt hyvän asiakirjan ja tämä asiakirja on erittäin tärkeä, kun keskustelemme muista tavoitteista, ja, jotka liittyvät EU 2020-strategiaan tai energiatavoitteisiin. Kaikki on sanottu, en halua toistaa niitä asioita, mutta tuen tätä yksinkertaistamisajatusta hallinnollisissa asioissa. Jos me emme saavuta tätä nyt, niin meidän tehtävämme tulevat olemaan, tai meidän työmme on eri kuin, kertovat eri asiaa kuin meidän sanamme. Meidän pitäisi ottaa huomioon PK-yritysten osallistuminen tutkimuksessa niillä ei ole suuria teknisiä kapasiteetteja eikä rahoitusresursseja olla mukana, mutta meidän pitää ajatella tätä asiaa ja meidän pitää luoda sellaiset olosuhteet, jotta nämä PK-yritykset voivat kehittyä ja voivat vaikuttaa ja saada aikaan lisäarvoa Euroopassa. Me puhumme monimutkaisista rahoitusrakenteista. Tulevaisuudessa meidän pitäisi pystyä ottamaan käyttöön eri rahoitusvälineitä ja jäsenvaltioiden osallistumisesta eh, tutkimukseen. Esittelijä puhui alueellisista periaatteista tulevaisuudessa. Tämä voisi olla ainakin osa ratkaisua, koska joskus me emme saa hyödynnettyä sitä suurta potentiaalia, joka on jäsenvaltioissa, ja tulevaisuudessa meidän pitäisi kiinnittää tähän enemmän huomiota. Meidän pitäisi myös antaa enemmän huomiota nuorten tieteentekijöiden osallistumiseen. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää. Mielestäni tämä mietintö on hyvin tasapainossa ja se on hyödyllinen meille kaikille tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Minulla on vielä tällä kolme puheenvuoropyyntöä. Päätän listan tähän. Herra Odi varmaan haluaa lopuksi vielä käyttää puheenvuoron tänne. Pyydän, että kollegat pyrkivät puhumaan tiivisti niin, että ehdimme kaikki kuulemaan. Herra Weber. Euh, niin en nyt halua toistaa sitä, mitä täällä on hienosti aikaisemmin sanottu. Haluaisin kuitenkin onnitella herra Odia hänen mietinnöstään. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että hän ei ole pyrkinyt kiemurtelemaan tutkimuksen organisointikysymyksestä byrokratian välttäminen. Jos haluamme, että byrokratia ei ole, että tämä ei ole pelkkää puhetta, niin on katsottava, millaisia rakenteellisia uudistuksia tarvitaan tutkimuksen organisointiin. Minun mielestäni Euroopan tutkimusneuvoston statusta on muutat, asemaa on muutettava. Nyt meillä on aika ristiriitainen tilanne. Euroopan unionissa tutkimus on jäämässä jälkeen. Emme ole saavuttaneet Lissabonin tavoitteita 3 prosenttia budjetista. Olemme 1,8 tai 1,5 prosentissa vain ero vain kasvaa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan verrattuna. Kuitenkin emme kykene täytäntöön panemaan itse itsellemme antamaan budjettia. Olemme toteutuneet 45 prosenttia ja meillä on 28 miljardia kolmeksi vuodeksi. Kaikki tietävät, että eihän näitä tulla käyttämään näillä menettelyillä. Emme me voi jatkaa näin. Eihän tämä vetele. Pöydällä on nyt ehdotuksia ja minusta ne on tarkasteltu niitä on käsiteltävä. Meidän on muutettava Euroopan tutkimus- ja neuvoston asemaa Tänä päivänä kyseessä on ainoastaan täytäntöpaneva elin. Siitä on tehtävä juridinen riippumaton elin. Tätä samaa korostaa professori Yves Münichin kertomus, josta mainitsin eilen. Tälle Euroopan tutkimusneuvostolle on annettava todellista päätösvaltaa ja toimittava niin, että se olisi suoraan vastuussa tieteellisestä strategiasta ja myös hallinnollisesta hallinnosta. Näin voidaan tehdä yksinkertaistamista ja välttää byrokratiaa. Bedanke mich, Herr Kansian. Kiitoksia. Herra Kansian. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Odi tästä kiinnostavasta mietinnöstä. Haluaisin puhua kolmesta keskeisestä asiasta. Ensinnäkin yksinkertainen koordinointi, parhaiden käytäntöjen vaihto. Näistä on jo puhuttu. Sitten nämä tutkimuskeskukset, yni, yliopistot ja muut. Tässä meidän pitäisi toimia keskitetysti niin, että meillä olisi täydellinen organisaatio niin, että nämä, toimet, nämä kumppanit voisivat käydä vuoropuhelua keskenään. Kolmas keskeinen kohta, herra Odi, joka mielestäni pitäisi ottaa huomioon, koskee sitä, että tämä määrä 29 miljardia, siitä saattaisi poikkea suuri summa, jos onnistumme integroimaan sen niin, että ei niitä lahjoitettaisi, vaan että ne saataisiin toimimaan, jos hankkeet ovat hyviä, jos hankkeet lupaavat hyvää tulevaisuutta, niin meidän on pyrittävä todella arvottamaan nämä hangin, hankkeet. Tässä on y- yksityistä rahaa, joka voisi tuottaa valtavasti kehityspotentiaalia näille alalle. Tähän liittyy kilpailukyky ja kohesio. Jos jätämme tutkimuksen omaan onnensa varaan, emmekä hyödynnä sitä niin, että tekisimme sillä myös bisnestä, että niin, tässä tapauksessa äh, sinä ei ole mitään mieltä. Minä uskon paljon tähän alueellistamiseen, jota sinäkin pyritte viemään eteenpäin näiden perustelujen kautta. Nämä ovat ponnisteluja, joihin on nyt ryhdyttävä. Gutierrez Cortines. Gutierrez Cortines. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero felicitar... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä. Odi, kollegamme Odi on tehnyt työtä tuntien suurta vastuullisuutta. Tämä on aika vaikeaa, kun hänellä on vähän aikaa. Muutama asia täällä minua huolestuttaa ja, ja käytämme täällä sanoja ehkä harhaanjohtavasti jossakin kohdissa. Ensinnäkin Täällä on viestejä, joita olemme saaneet suoraan näiltä no, ryhmiltä. Täällä oli eilen professori ja hän kertoi, että pitäisi tarkistaa välineet, jotka on luotu aikaisemmassa vaiheessa, näitä foorumeita ja muita, koska jos tuleva hanke on innovaatiota, meidän on tarkistettava, kuinka tämä on toiminut jos katsomme seitsemättä ohjelmaa ja arviointia, näemme, että tämä niin sanotusti klassinen tutkimusosa on kehittynyt hyvin, samoin kuin tutkimusneuvosto, koska se pohjautui jo olemassa olevan perinteeseen. Yhteiskunta, tutkimus, tutkimusyhteisö oli tottunut siihen innovaatiossa, ei ole ei pyritä hakemaan tietoa. Se riippuu markkinoista, niin tämä toimii aivan erilaisella logiikalla, mutta meidän ei pidä sotkea markkinoita tiettyihin yrityksiin ja, ja teollisuuspolitiikkaan. Jos emme ymmärrä tarkkaan, mitä innovaatio on, on varana, että, auttamme, että pyrimme auttamaan yrityksiä, emmekä innovaatioita. Se tarkoittaa uusia tuotteita, uusia, uusia ratkaisuja, originaalisuutta. Kun, en, kun joku keksintö tehdään, se on tärkeintä, eikä että joku yritys saa sen Haluaisin pyytää lisätietoa ja erityisen arvioinnin siitä, kuinka innovaatio on tähän mennessä toiminut ennen kuin luemme uusia välineitä. Sitten tämä alueellistamiskysymys. Olen huolissani tästä sanasta, se ei ole minusta oikea. Neuvosto voi ymmärtää, että tässä olisi kyseessä eri budjetti, niin että kaikki alueet saisivat oman rahansa ja tämän, menettä, tämän myötä menettäisimme hal, huippuosaamista. Meidän pitäisi olla yhtä mieltä siitä, että yksi on huippuosaaminen ja meidän pitää pyrkiä ohjelman kautta edistämään sitä ja tähän liittyy myös kilpailukyky. Meillä on väline, jota emme ole riittävästi käyttäneet. Se on tämä ERA, Euroopan rahoitus, tutkimusalue ehdon, että ERA olisi se väline, jolla pyydettäisiin jäsenvaltioita toimimaan niin, että Eurooppa, joka tavanomaisesti ei panna rahoja tämän tyyppisen ohjelmistoon, se kuitenkin tekisi niin kuin tietyt kriteerit toteutuvat ja yliopistoilta esimerkiksi olisi nämä kriteerit täyttäviä tutkijoita. Sitten tutkijoiden arat Stanfordissa – ei, ei oikeastaan, ei eurooppalaisissa yliopistoissa saatu kokemuksen, kokemusta edes lasketa. Jos voisimme ehkä ottaa saksalaisen mallin, jos hanke on hyvä, niin tehdään monen yliopiston välillä masterohjelmia ja annetaan stipendejä. näin voisimme määritellä hyvin huippuosaamisen kriteerit ja kuka ne voisi antaa. Varmaan voisimme pyytää tutkimusneuvostoa auttamaan meitä määrittelemään ne, niin että ERA sitten toteuttaisi ne. Neuvosto haluaa ottaa rahoja pois Euroopalta, mutta jos tutkijat haluavat tulla Eurooppaan, niin he eivät halua rahaa ministeriöltä, vaan ne haluavat tehdä eurooppalaisia hankkeita ja kehittää huippuosaamista. Aivan lopuksi vielä yksi pieni juttu. Minusta teillä on ollut pieni viestintävirhe. Puolet Euroopasta ei ymmärrä mistään kysymys seitsemässä puiteohjelmassa, se on kerrottava. Sitten nämä innovaatio hankkeet Innovaatiosta puhuttu niin paljon, että kukaan ei tiedä mistä on kysymys. Tarvitsemme tasapainoista viestintää, jossa tehdään selväksi, että perustutkimus säilytetään, sitä suojellaan, koska tällä hetkellä tiedeyhteisö on aivan kauhuissaan – koska on tullut tämä innovaatio lippulaivahanka, joka on ainoa Euroopassa ja Kiitoksia ja onnittelut. Kiitoksia. Komissionkin pitäisi päästä vielä ään, ääneen. Saatteko sanottua sanottavan minuutissa? Tai annako puheenvuoron välittämästä herra Odille? Valitettavasti äh, Tämä pitää päästä tulkit äh, tässä pikkuhiljaa lounaalle. Komissio lyhyesti Merci. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Kiitoksia. Ihan lyhyesti kolme seikkaa. Että eurooppalainen lisäarvo mainittiin avainkonseptina. Että haluan muistuttaa, että sitä Arenbergin raportissa käsitelty, mutta myöskin, joka, jota kuultiin eilen, myöskin FP6 arvioinnissa ja Stampen tutkimuksessa tutkimus tätä myöskin selvi, pyrki selvittämään tämän käsitteen sisältöä. Se ei ole helposti mitattavissa oleva ollenkaan, mutta sekä Aarenbergin raportti että tämä väliarviointi ovat nostaneet esille koko joukon argumentteja tämän eurooppalaisen lisäarvon merkityksessä tässä puiteohjelmassa toisekseen. Herra Odi kysyi, mitä Euratamille kuuluu mitä sen väliarvioinnille kuuluu. Euratamhan äh, äh, pyöri erillisellä äh, oikeusperustalla eri aikatauluinkin. Se, se on loppumassa 2011 jo, eikä 2013 Euratom-ohjelman väliarviointia on tehty paljon paljon aikaisemmin jo 2010 tammikuussa ja tätä äh, väliarviointia äh, johti herra Mild. hän oli äh, Tsekin laitoksen puheenjohtaja. Ei, mitä sitten kysyttiin, mitä komissio Arberin raportin johtopäätöksellä sitten tulee tekemään. Muistuttaisin, että tiedonannossanne annossamme jo luetteloimme koko joukon toimenpiteitä, joita jo aiomme toteuttaa tai olemme toteuttamassa. E, yksi kohdistui näihin yksinkertaistamistoimenpiteisiin, toinen kansainväliseen yhteistyöhön, jonka mittaan sitten arvioidaan hyvin huolellisesti, miten painottaa olennaisimpiin kysymyksiin ja sitten kauniksi lopuksi lähitulevaisuudessa seuraava tiedonto tulee jo heinäkuussa. sinä painotetaan tärkeimpiä haasteita ja pyritään myöskin sitten jo hahmottamaan orientoitumista 2020 tavoitteisiin näiden lippulaivatavoitteiden hankkeiden osalta. Odi, hyvin lyhyt loppulausu puisque... Puheenjohtaja, ehdotan, että katsomme tuota oikealla olevaa kelloa eikä vasemmalla olevaa, koska minulla olisi vielä vähän... Voisiko komissio ihan lyhyesti tässä käyttää puheenvuoron? Kann da jemand was erklären? Meillä joku siellä asiassa selittämässä. Ei näköjään. No. Ei onnistu nytten. Olen siitä pahoillani, koska neuvosto on todella antanut erittäin hienon panoksen tähän – Ilman jäsenvaltiota emme tässä asiassa pääse yhtään mihinkään. Ilman neuvostoa emme pääse mihinkään. Puhun aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää ensinnäkin kollegoita näistä kauniista sanoista. Minun, minä uskon, että tämä mietintö on vielä epätäydellinen. Haluaisin kiittää kaikkia näitä huomioita. Otan ne mahdollisimman pitkälti mukaan koskien eurooppalaista lisäarvoa, alueellistamista, Pilari ehkä kuunnellut minua, mutta ymmärsin kyllä, että mitään oikeusperustaa ei ole seitsemässä puiteohjelmassa eh, tätä puolustuksen tutkimusta ajatellen, mutta eh, kyllä tästä hoitoa. Sitten alueellistamisesta haluaisin vielä sanoa jotakin. En todellakaan pyri siihen, että poistetaan huippuosaamista suurista tavoitteista, Me Päinvastoin haluaisin, että pohdittaisiin suuria eurooppalaisia ja maailmanlaisia infrastruktuureja. Me tarvitsemme huippuosaamista. Sanon ainoastaan sen, että uusi viestintätekniikka, videokonferenssit ja muut, kun huippuosaamista on, niin voitaisiin tätä kautta hakea alueellista yhteistyötä niin, että saataisiin eurooppalaista yhtenäisyyttä huippuosaamisen ja alueiden välille, koska meillä on kyllä tieteellistä huippuosaamista kaikkialla. Nyt odotan tarkistuksia ja ehdotan, että kaikkien poliittisten ryhmien esittelijät äh, katsovat, mitkä ovat ne muutamat viestit, jotka haluamme lähettää, jotta mitään väärinkäsityksiä olisi. Oikeastaan olen pyytänytkin, että mietinnön otsikon muutettaisiin, koska emme oikeastaan puhu mistään, äh, mistään u- tar- tarkistamisesta. Emmehän avaa tätä asetusta uudelleen, vaan haluaisin, että komissio ottaisi työohjelmassaan huomioon nämä arvioinnit ja, ja parlamentin kannat. Kiitoksia kovasti. 22.3. on viimeinen hetki jättää muutosesityksiä. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat jaksaneet loppuun asti. Täytyy miettiä, miten pitkään voidaan sallia sitä, että, että, että ihminen, ihminen tulee, puhuu pitkään – ja häipyy. Ja sitten siellä lopussa olevilla on erittäin vähän aikaa omiin kommentteihinsa. Täytyy vielä miettiä, miten tämmöistä kuria voitaisiin siltä osin ää, koventaa. No niin, kiitos kaikille. No niin, hyvää ruokahalua ja sitten iltapäivää. Jatketaan.